Uh, bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und No niin, hyvää päivää, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tämä kokous menee suorana lähetyksenä nehtiin. Toivottavasti kuulijoita on satoja tuhansia, jotka ovat kiinnostuneita meidän tekemisistä. Espanjalaisetkin kollegat, eturintamassa kollegat Serkaskin on jo laittanut kuulokkeen päähän. Nyt meillä on kahden valiokunnan, työllisyysvaliokunnan ja agrivaliokunnan yhteinen kuuleminen ja olen iloinen voidessani sanoa, että me käsittelemme erittäin tärkeää aihetta, eli maanviljelijöiden työllisyystilanne ja heidän ongelmallinen arki. Monet sanovat, että maanviljely menee hyvin, ne saavat eurooppalaista Euroopan rahaa, mutta se nyt olisi karkeasti yksinkertaistettu todellisuus. Meidän täytyy muistaa, että on olemassa työolosuhteita, joiden osalta maanviljelijät voivat sanoa, että me emme elä sellaisissa olosuhteissa, että me voimme turvallisesti tuottaa turvallisia tuotteita. Meidän täytyy katsoa näitä taustatekijöitä, muun muassa kemikaalien käytöstä, ja katsotaan sitten, mitä meidän valiokuntamme jäsenet sanovat. Meillä on myöskin mahdollisuus siihen, että molemmat valiokunnat yksissä tuumin järjestävät kuulemistilaisuuden ja kertovat tästä Annissa sitten eteenpäin. Kollega Ewout, hienoa, että olette päässeet tänne paikalle. Hän on tärkeä agrivaliokunnan mies. Ja näen paikalla myöskin kollega McGinnisin. Hän on kotoisin Irlannista, joka on toiminut mallikkaasti. Hienoa, mitä olette tehneet. Tämä olisi oiva esimerkki muille maille. Eli voidaan osoittaa, että kun läksyt tekee, niin asiat etenevät. Saksastakin löytyy lukuisia irlantilaisia maanviljelijöitä, olemme tyytyväisiä heihin. Niin katsotaan, minkälaisia riskejä on, mitkä ovat työolosuhteet, Kollega Elwood, haluaisin antaa teille mahdollisuuden lyhyen alustukseen ja muistuttaisin teitä siitä, että meidän asiantuntijamme sitten voivat alustaa keskustelua. Teillä on aikaa kymmenisen minuuttia. Jotkut ovat sitä mieltä, että kymmenen minuuttia ei riitä mihinkään, mutta muistuttaisin teitä siitä, että Eurooppalais, Euroopan parlamentin jäsenille annetaan aikaa yleensä vain kaksi minuuttia. Siinä ajassa pitäisi selittää koko maailman meno, mutta teillä on sentään kymmenen minuuttia aikaa kertoa maataloussektorin tilanteesta. Hienoa, että olette päässeet paikalle ja nyt kollega Elwood, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. And... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi tähän seminaariin, jonka aiheena on maatalouden työturvallisuus kun ensimmäistä kertaa ehdotin, että meillä olisi valiokunta-aloitteinen mietintö, joka tarttuisi äh, työturvallisuuteen Euroopan tasolla omassa maassa Irlannissa. 21 ihmistä on sen jälkeen menettänyt henkeensä maatalouteen liittyvissä onnettomuuksissa ja lukuisat ovat vammautuneet. Valitettavasti tällaiset luvut ovat yleisiä Euroopassa ylipäätänsä. Maatalous ei ole niin kuin mikä tahansa muu ammatti, vaan se on vaarallinen, jos ajatellaan pitkiä työaikoja kaikenlaisessa säässä, ka- kaikenlaisia riskejä, jotka kohtavat viljelijöitä, kemi- kemikaalisia, hengityssairaudet, sähkö, elektroniset vaarat. Ja se, että ihmiset työskentelevät eristyneillä yksinäisellä alueella maataloudessa, niin on ihan selvää, että maatalouden työturvallisuusongelmat eivät ole samat kuin muilla sektoreilla. Riskisektorit ovat vaarallisempia, niitä on lukuisempia maatila ei ole ainoastaan työpaikka, vaan myös koti, mikä moninkertaistaa riskit. Vanhat ja nuoret ovat erityisen alttiita kuolemille ja vammautumiselle. Ja viime vuosina lasten kuolemien määrä on kasvanut ja maatalouden erityispiirteet ja viljelijöiden riskien luonne usein yleensä katsotaan tai jättää huomiota työturvallisuuspolitiikassa. Ja kuitenkin työturvallisuus on olennainen osa tilan hallintaa ja kestävää viljelyä. Ja otetaan mielelläni mielipiteitä niin huomenna. Me haluamme edistää yleiseurooppalaista lähestymistapaa työturvallisuuteen maanviljelyssä. Ehkä mietinnön lopuksi voimme päättää, haluaisimmeko yhteisen tai yksityisen ihmisen mietinnön tästä aiheesta, mutta tehdään tämä päätös myöhemmin. ilo esitellä teille ja esitellä teille kaksi ensimmäistä asiantuntijapuhujaa Ensinnäkin Pat Griffin Irlannin työterveysvirastosta, joka on ollut 23 vuotta virastossa, ja hän on vanhempi tarkastaja, ja hän on maatalouden, metsätalouden, kalastuksen, kaivastoiminnan ja kivilouhimoiden työterveyskysymyksistä vastuussa. Hän pyrkii antamaan opastusta ja edistämään parhaita käytäntöitä ja täytäntöönpano-ohjelmia. Hän antaa myöskin valvonta- ja tiimeille neuvoja. EUn tasollahan ää, pysyvien konekomitean jäsen, hän oli osa EUn maatalouden turvallisuuden komitean jäsen, ja nyt on julkaistu tämän pohjalta EUn maanviljelyn turvallisuusohje. Ja hän on myös vastaessa työssä mukana. Ja sen jälkeen Pedro Delgado Cobos, Cobos kansallisesta työsuojeluinstituutista Espanjassa. Vuodesta 2008 jälkeen hän on ollut vastuussa Espanjan maatalouden työoloista. Hän on osana EU-työryhmää, jolla on mandaatti työ, maatalouden työturvallisuudessa. Ja se on laitamassa ei-sitävää opasta maatalouden ja metsätalouden alueella. Hän on tällä hetkellä kansallisen työturvallisuusryhmän ANHS-jäsen. Hän, on myöskin kansainvälisen jäsenen työryhmän jäsen liittyen maatalouden työtalousriskeihin. Kaiken tämän jälkeen näiden kahden etummaisen herran täytyy varmasti olla päteviä tehtävissä. Ne niin pyydän Pat Griffinia puhumaan ensin. Uh, thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää mahdollisuudesta tulla puhumaan teille tänään. Minä tarkastelen työterveys- ja turvallisuusnäkökohtia maataloudessa Iranin, mutta myös Euroopan unionin näkökulmasta. Minulla oli tietenkin vain rajallinen määrä aikaa käytettävissä ja tässä on kyllä julkaisukin toimitettu teille. Ensinnäkin Ilanissa on kaiken kaikkiaan 40 tilaa, 92 yksilöitä, jotka itse työllistävät itsensä, 91 on nurmea ja 9 prosenttia viljelykäytössä. Se puhuu puolestaan maataloudesta Iranissa. Se poikkeaa tietenkin alana. Ensinnäkin yleensä uurastetaan kovasti pitkiä päiviä hankalissa olosuhteissa ja palkkiot ovat pienet. Mutta tilaa myös kotiin. Siellä on myös vanhuksia, lapsia ja hekin ovat näiden vaarojen alla. Eli oikeastaan kaikkiaan on yli 4000 ihmistä, jotka ovat alttiita näille vaaroille tiloilla Irlannissa. Tässä kaksi karttaa. Vasemmalla näkyy kaavio, joka osoittaa kuinka paljon on maitotiloja ja oikealla puolestaan näyttää kuinka paljon on kuolin tapauksia. Näette, että ovat lähes yksi yhteen. Ja yksi päähuoleni onkin, että kun on maitokiitot nyt poistumassa 2015, niin voi olla, että tässä tulee vielä vakavampi tilanne eteen. Olen tarkastellut tilojen turvallisuutta Ruotsissa, Puolessa, Iranissa, Tanskassa ja muuallakin. Jos ajatellaan kuolemehtoneita onnettomuuksia, niin ne ovat ihan samanlaisia kaikkialla näissä maissa. Jos ajatellaan tällaista kaaviota, niin se vaikuttaa joka maassa samanlaiselta kaaviolta. Jos se on täällä viimeiset 30 vuotta, 30 vuotta, 90 vuotta, eli samoja onnettomuuksia kaikkialla, eli sekin on huolenaihe. Irlannissa yleisesti ottaen puolet onnettomuuksista, 50 prosenttia, koskee yli 65-vuotiaita. Tästä näkyykin, että joissakin ikäryhmissä, joissakin kohdin, jonnekin vuosina oli jopa 70 prosenttia, eli 65-vuotiaana, eli kyse on iästäkin. Kuolemanjohtaneet onnettomuudet vain osakuvaa. Jos katsotaan vakavaa, vakavia onnettomuuksia, jos menetetään raaja esimerkiksi, käytetään proteeseja, tai ollaan pyörätuolissa onnettomuuksien seurauksena. Näitä ihmisiä on kymmeniä tuhansia, siis maanviljelijöitä myös, jotka näistä onnettomuuksista kärsivät. Iranissa meillä on myös kumppanuus turvallisuutta varten. Tämä on eri osapuolten välistä keskustelua, missä kaikki työryhmät ovat mukana. Meillä on myös toimintasuunnitelma laadittu, seitsemän työryhmää eri tavoitteineen. Tämä on vuosille 2019 meillä on myös paljon myös julkaisuja käytänteistä, on ohjausta, riskinarviointia ja myös pitkä DVD täynnä tietoa. Se on myös verkkosivullamme. Meillä on myös riskiarviointi siellä verkossa. Sinne voi mennä käyttämään välinettä sähköpostiosoitteen ja tunnussanan avulla. Meillä on myös paljon tällaisia julkaisuja, DVDitä, esimerkiksi karjaa liittyen, lapsiin liittyen, metsätalouteen liittyen. Ja myös esimerkiksi karjaa koskien meillä on DVD olemassa, mutta ongelmia on edelleen paljon. Vaikka meillä on paljon osviittaa ja ohjausta, neuvontaa, niin pari viikon välein yksi ihminen kuolee maatiloilla. Eli on kyse käyttäytymisen muuttamisesta, täytyy ajatuksia muuttaa. Meillä on ollut myös valituskampanja käynnissä viime vuosina. Minä olen onnekas, se nimi on. Katsotaan, mitä riskejä on. Meillä on TV-ohjelmia. Meillä on myös tosi tarinoita. Tässä on yksi maaville, joka menetti käteensä laitteeseen – ja hän antoi ottaa itsestään kuvaan, jotta voidaan sitten auttaa muita ja ennaltaehkäisemään onnettomuuksia. Meillä on niin ikään radiomainos. Se on aika suorasukainen, ääniefekteineen. Se kertoo myös yhdestä laiteonnettomuudesta. Kaikki nämä to- todelliset tarinat ovat myös Facebookissa ja muissa yhteyksissä, mutta kyllä ongelmia edelleen on. Sanoisin, että moni viljelijä on erinomainen viljelijä. Tekee työtä hyvissä oloissakin ja tuottavaa työtä, mutta moni taistelee myös turvallisuuskysymysten parissa omalla tilallaan. Tämä on aika epätavallinen kuva. Irlannissa traktorit yleensä saavat, niissä on jonkinlainen suoja kuitenkin – tai sitten jarruttomat traktorit ovat karanneet, kaikenlaisia rakennelmia on tässä tehty myös puu kantoa varten. Tässä on näitä sahojakin ja näissä on erilaisia riskejä joka käänteessä. Eli tässä yksi 70-vuotias putosi katolta ja kuoli jätealtaita, jotka ovat avoinna, vaikka lapsia leikkii vieressä. Ja tässä on ilman katetta myös laite. Ja tässä nähdään oikealla myös, tässä annetaan happea maanviljelijät tähän hän jäisi henkiin, koska hän on vakavasti vangin, vahingoittunut. Ja tässä on kuva myös onnettomuudessa, jossa oli vuotias lapsi mukana. Eli tässä on valtavia ongelmia maataloudessa. Tässä on huonoja vuosia, jolloin on paljon kuolintapauksia. Me olemme järjestäneet kyllä kampanjoita ja sitten si- on vähemmän, mutta sitten se nousee taas. Eli tässä on tällainen sahaa, sahaava kuva. Ja tämä tuli Teagaskilta, joka on myös neuvoantava elin meillä. Me olemme katsoneet myös viiden vuoden äh, mittaisia kehityskulkuja ja meillä on päästy alaspäinkin mutta nyt huolena on se, että viime kahden, kolmen vuoden aikana, vaikka meillä on näin paljon julkaisuja, kaikkia valistusta, niin yhä enemmän on kuolemanjohtavia tapa onnettomuuksia. Eli nyt ongelma ei koske pelkästään Irlantia, se koskee kaikkia maita. Kuolemanjohtaneita onnettomuuksia kautta Euroopan on noin 574 keskimäärin EU-ssa, ja tämä koskee nyt vain 12 jäsenvaltiota ja nekin koskivat vain 2007 vuotta. Eli tämä on tärkeä kysymys myös, koska meillä oli tällaista tietoa käsissämme, tilastotietoja, päivitettyjä tietoja, että selvittäisimme tätä ongelmaa paremmin ja puuttuisimme siihen. Irlannissa on noin 15 kuolemaa per 100 000. Uudessa-Seelannissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on vain 900 000 kohden. USAssa jossakin, eu jäsenvaltiossakin jopa 30 per 100 000 asukasta että haasteet ovat asennoitumisessa ja sen muuttamisessa. Maatalous on tärkeä EU-ssa taloudellisesti, poliittisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti. Kun ajatellaan, että meillä on noin 500 miljoonaa kansalaista, niin meillä on myös 17,5 miljoonaa työntekijää maataloudessa ja metsätaloudessa. Me toki tiedämme nämä luvut, mutta me tätä lukua, eli jopa 600 kuolemaan johtanut tapausta on joka vuosi meillä. Ja se on varovainen arvio se. Se voi olla jopa tuhatkin vuosittain, jos siihen otetaan kaikki valtiot mukaan. Eli todellakin tämä on vain jäävuoren huippua, muitakin ongelmia. Se on yleiseurooppalainenkin ongelma, eli tässä tarvitaan yleiseurooppalaisia ratkaisujakin. Me tarvitsemme työsuojelustrategioita, se on osa sosiaalista Eurooppaa, keskiosa sitä, ja sitä pitäisi myös käsitellä kaikissa strategioissa. Työterveys ja, työterveys ja turvallisuusstrategia ei suola, suoraan koske itsenäisiä ammattiharjoittajia, kuten kalastajia, maanviljelijöitä ja vastaavia. Ja jos tarkastellaan YMPiä ja neuvotteluja sen tiimalta, niin ei voi olla ajattelematta muuta kuin, että ehkä sieltä löytyisi jotain ratkaisua. Ajatellaan suoria tukia tai maaseudun kehittämisen rahastoa, että se jotenkin kytkettäisiin tähän. Ei se nyt ole ainoa vastaus, minulla sellaista ei ole, mutta ehkä jos ajatellaan, että he saisivat neljäkin tuntia koulutusta tässä vuosittain myös esimerkiksi laitteiden kohdalla tai valvonnassa, että selvitettäisiin näitä kysymyksiä tiloittain, niin ehkä jotain saataisiin muutettua. Minun mielestäni meidän täytyy ymmärtää, että ihmiselämä täytyy olla yhtä tärkeällä siellä kuin eläintenkin hyvinvointi tai luonnon monimuotoisuus, elintarviketurvallisuus, ympäristö. Minä vetoankin teihin nyt tänään, että nyt politiikka on muutettava. Nykystrategiat eivät toimi. Minulla ei ole mitään vastauksia suoraan, mutta niitä täytyy kuitenkin etsiä. Ehkä tämä on hiukan kiistanalaista, jos sanon, mutta ei Eurooppaa voida enää ruokkia maanviljelijöiden elämien kustannuksella. Kiitoksia. Could we have our next speaker then? Uh... Ja sitten seuraava vieras, Petro Delgado, olkaa hyvä. Muchas gracias eh, por la invitación eh, para participar. Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan myös pienviljelijöiden puolesta. Minä haluaisin tästä kehitellä ensinnäkin toimintaa, jota meillä on harjoitettu Espanjassa liittyen työterveyteen ja turvallisuuteen työntekijöiden parissa ja teen jotakin parannusehdotuksiakin työsuojelun tiimalta. Meillä on siitä oma kansallinen komiteammekin. Tässä hiukkasen yhteenvetona minun alustukseni rakenna. Meillä on kansallinen työ, turvallisuus- ja terveyskomitea ja siellä on myös työryhmä, joka käsittelee nimenomaan maataloutta. Niin ikään meillä on työterveyslaitos olemassa. Sekin tekee omaa työtään omassa osastossaan liittyen työoloihin maataloudessa. Tämän lisäksi meillä on myös verkkosivu, oma portaalinsa tätä varten ja myös oma seurantakeskus työolojen selvittämistä varten ja se näkyy myös kansallisissa puitteissa. Siinä ollaan neutraaleja eri aloja koskien ja tässä voidaan kuulla myös kansallista tahoa, joka liittyy maataloussektorin. Ja sitten meillä on julkaisuja totta kai Lopuksi käsittelen vielä mahdollisia esityksiä, joita komitealla on, jotta voidaan jotenkin kohentaa maataloudessa työterveyttä ja turvallisuutta. Tämä kansallinen työterveyskomitea tukee julkishallintoa, viranomaisia, kun muotoillaan ennaltaehkäisevää politiikkaa, ja se on myös se elin, joka osallistuu tähän toimintaan työterveyden ja turvallisuuden osalta. Tässä on meidän laitoksemme verkkosivu ja siellä näkyy, mitä työryhmä tekee maatalousalalla. Ja sieltä voidaan myös ladata kaikki asiakirjat, joita on julkaistu. Tässä kansallisessa komiteassa on edustusta kolm, neljältä eri taholta. Ensinnäkin siellä on valtionhallinnosta, ja sitten autonomioista ja sitten työntekijöiden työnantajien edustajia ja siinä on mukana totta kai myös sitten asiantuntijaelimenä työterveyslaitos. Tässä maataloustyöryhmässä on alaryhmiä vielä eri teemoissa. Mainitsen tässä muun muassa terveyden seurannan, maatalouslaitteet. Sitten siellä on ryhmä, joka liittyy torjunta-aineisiin. Lisäksi esimerkiksi kasvihuoneet ovat yhdessä esillä. Se on aika Almeriassa se on erittäin tärkeä, koska siellä on ehkä kaikkein eniten pienellä alueella kasvihuoneita Euroopassa. Ja sitten karjaa varten, kuten myös metsätaloutta varten, lisäksi meillä on koulutusta ja tiedottamista varten alaryhmä. Ja sitten maataloutta koskien kerrotaan, kuinka paljon onnettomuuksia on. Ja sitten siellä on ennaltaehkäisyä myös, niin että saadaan aikaan lainsäädäntöä. Ja sitten metsäpaloista oma ryhmänsä. Ja lopuksi vielä myös tasa-arvon näkökohta on huomioitu. Tämä on siis se työryhmä, joka aina ottaa esille jonkin ajankohtaisen ongelman ja käsittelee sitä ja käyttää näitä alaryhmiä tarpeen mukaan. Alun perin kussakin alaryhmässä tehtiin työtä yksittäisessä teemassa. Ensin analysoitiin riskejä sillä alalla. Myös tarkasteltiin, mitä säädöstö on olemassa käytössä. Katsottiin, mitä puutteita puolestaan on lainsäädännössä ja siellä esitettiin myös ratkaisukeinoja. Tässä on tehty täsmällisempää työtä tietyissä teemoissa tämän lisäksi. Tässä on työterveyslaitoksen verkkosivu, mistä löytyy kaikki nämä tiedot. Siellä on linkkejä myös tähän komiteaan. Lisäksi tässä on mukana myös työolojen seurantakeskus mukana. Täällä linkki myös eri teemaportaaleihin ja nimenomaan myös maatalousalaan. Tässä on verkkosivu, joka liittyy nimenomaan maatalousalaan. Siellä on omat osastonsa laitteita varten, torjuntarjota varten, metsähuoltoa varten ja niin päin pois. Niin ikään verkkosivulla, kuten totesin, mukana seurantakeskus työolojen osalta ja ja siinä kerrotaan, mitä tehdään kansallisella tasolla työolojen kohdalla. Tässä nyt viimeisin selvitys työoloista vuodelta 2011 esimerkiksi on sellainen, jossa eri aloja vertaillaan. Maataloutta, teollisuutta, rakennusalaa ja palveluita. Esimerkiksi tässä tapauksessa nimenomaan on katsottu esimerkiksi lihas kysymyksiä. Tässä nähdään, että eri aloilla on erilaisia ongelmia lihasterveydessä. Tässä on kansallinen selvitys, joka liittyy työoloihin puolestaan maatalousalalla. Ja kuten jo totesinkin, tässä tehdään selvitystyötä. Tässä tapauksessa on kyse esimerkiksi väreilyongelmasta, tärinäongelma esimerkiksi johtuen traktoriten käytössä. No, menen tässä hiukan nopeammin nyt eteenpäin, että pääsen tähän viimeiseen osaan. Eli mitä on esityksiä tehty näissä ryhmissä? Me olemme sitä mieltä, että Espanjassakin voitaisiin tätä toteuttaa, mutta myös muissa maissa. Ensinnäkin viitataan tässä siihen, että pitäisi edistää sitä, että kehitetään erityislainsäädäntöä liittyen nimenomaan maatalousalueen alan riskien ennaltaehkäisyyn. Me olemme hiukan sen pyrkineet tätä toteuttamakin julkaisuissa esittäneet eurooppalaista direktiiviä, joka koskisi maataloutta. No sitä ei kuitenkaan sitä toteutettu. Sen sijaan on hiljattainkin työstetty eurooppalaista opasta maataloutta varten. Valitettavasti Espanjan näkökulmasta sanoen hankala, kun sitä ei ole espankielisenä olemassa. Olisi hyvä, että se olisi kaikilla virallisilla kielillä tarjottavissa. Mutta vaikuttaa siltä, että siitä tulee vain yksi versio, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Minä kyllä vetoaisin, että olisi mahdollista saada myös espanjankielinen toisin, se olisi aika tärkeää. Toinen esitys sitten, niin että kehitetään ja rohkaistaan yhteisiä ennaltaehkäisypalveluja nimenomaan maatalousalalla. Meillä Espanjassa riskin ennaltaehkäisy ennen kaikkea toteutuu käyttämällä ennaltaehkäisyä yleisellä tasolla. Valitettavasti tämä kulttuuri on kovin pitkälle kehittynyttä meillä, ja siksi tässä nyt on toteutettu sellaista ratkaisukeinoa, että kun ajatellaan tiloilla tapahtuvaa ennaltaehkäisyä, niin siellä on oikeastaan vain yksi ulkopuolinen ö, taho. Ennaltaehkäisyn pitäisi olla keskittynyt nimenomaan maatalouteen, mutta niin, että tässä voitaisiin myös saada mukaan useampia viljelijöitä. Tärkeää on niin ikään se, että tässä valvotaan tätä ennaltaehkäisytyötä. Sitten yksi esitys vielä. Valistuskampanjat koulutuksen ja tiedottamisen hyväksi näistä riskeistä maataloustyössä, ennen kaikkea korostaen pieniä yrityksiä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja työntekijöitä. Niin ikään on esitetty, että otettaisiin todellisia tehokkaita laitteiden valvontaa, kun niitä tulee markkinoille, mutta myös käytön yhteydessä, riippumatta siitä, kuka sitten on käyttäjä. Tällä haavaa vaatimukset vaihtelevat kovasti laitteiden kohdalla sen mukaan, onko kyseessä työntekijästä vai itsenäisestä ammatinharjoittajasta. Etsinäisten kohdalla vaaditaan paljon enemmän turvallisuutta, mutta kyllä turvallisuuden pitäisi olla yhtäläistä kaikille. Tämän lisäksi yksi ehdotus, esitys, että kehitettäisiin myös koulutuskortteja tiettyjä töitä varten, kuljettajia varten tai ne, jotka käyttävät tiettyjä laitteita tai välineitä, jos on erityisiä ongelmia, erilaisia sahoja esimerkiksi, niin että yhdennettäisiin ylipäätään koulutusta sekä teoreettisesti että käytännössä, että olisi yhteinen koulutusohjelma eri alueilla. Niin, niin ikään on esitetty että kehitettäisiin ja jaettaisiin hyvin käytänteiden oppaita esimerkiksi maatalouskoneiden käytössä. Niin ikään, jos ajatellaan mitä uudistuksia on tehty tai mitä huoltoon liittyy. Lisäksi pitäisi olla myös oppaita käytössä. Lopuksi vielä Eli selvitettäisiin ja sopetettaisiin laitteita ja teknisiä sovelluksia torjunta-aineiden osalta. Tämän lisäksi tämä koskee myös henkilökohtaista suojaa, missä oloissa laitteita käytetään esimerkiksi. Olisi suosituksia lopuksi vielä kehiteltäisiin myös niin, että voitaisiin tätä valvontaa harjoittaa maatalousalalla. Ja sitten ihan lopuksi osoittaisin tässä vain yhden esimerkin hyvästä parannuksesta, jonka olemme toteuttaneet. Se on tässä kansallisessa komiteassa tullut esille. Tässä on yksi vaunu, jota on käytetty kasvihuoneessa, kun siellä on esimerkiksi levitetty torjunta-aineita, siis se nähdä, miten hankala asento on. Ja tässä on automatisoitu laite nyt kehitelty niin, että ja tilanne on koro, parantunut. Kiitoksia kovasti. Um, thank you, Pedro. Can I thank... Kiitos, Pedro. Kiittäisin molempia puhujia. Ja nyt puhun no, puheenjohtajasta nämä muut puhujat. Ja, vielen Dank, äh, lieber Kollege. Ich freue mich sehr. Paljon kiitoksia, arvon kollega. Olen iloinen voidessani esitellä ranskalaisen kollegamme Paul Françoisin. Minulla on lyhyt muistio edessäni. Hän on Ranskan eteläpuolelta tuleva maanviljelijä ja hänellä on ollut henkilökohtaisia ongelmia tähän maanviljelyyn liittyen. Hän on joutunut kärsimään myrkytystilasta ja hän on käytännön asioista perillä oleva ihminen, joka tietää mistä puhuu ja hän voi kertoa näistä meille sitten nyt enemmän. Merci. Excusez-moi, je suis... Kiitos, pyydän anteeksi. Puhun vain ranskaa. Minun tekee vaikutuksen kaikki tämä. Olen viljelijä ja pikemminkin viljepeltoihin tottunut kuin tällaisiin foorumeihin. Yritän esitellä teille meidän järjestämme ja kokemukseni järjestössä ja liittyen siihen, miten viljelijät kentällä elävät. Olemme järjestä kaksi vuotta sitten. Miksi? Koska kykenemme joudumme toteamaan, että hetkinen, Nous avons créé cette association. Loimme tämän järjestön kaksi vuotta sitten, koska oikeudenkäyntini niin julkisosomion kautta törmäsin muihin ihmisiin, jotka olivat kasvinsuojeluaineiden uhreja. Ja kävi ilmeiseksi, että tällainen järjestö pitää perustaa, jotta viljelijät e-, eivät enää vaikenisi, koska ne on vaikea myöntää, että ammatti on voinut tehdä jonkun sairaaksi. Olemme tämän järjestön ja sen kautta halusimme parantaa torjunta-aineiden tuntemusta. Miksi? Koska? Kun kuulen silloin, niin onnettomuuksissa siinä vähän viitataan maatalon, hyvin vähän maatalouden kemiallisiin tuotteisiin, mutta tällä hetkellä kaikki jäsenet ovat sitä mieltä, että suurin osa syövistä, ja se mikä vetää raskaapätä varmasti muillekin maailmaan, liittyvät ulkoiseen saasteisiin. Ranskassa erityisesti me käytämme paljon kemiallisia tuotteita. Anteeksi, olen tässä vähän hukassa. No. Donc. Miksi haluamme tunnustetuiksi äh, ammattitaudit? Koska kun sairaus tunnustetaan, sosiaaliturvajärjestelmä ottaa huo- pitää huolen uhreista. Ranskassa erityisesti – maatalouden sairaskassa, joka on erityinen ammattimme sairaskassa, ei ota sairauksia vastuulle, koska vain yksi sairaus, eli Parkinsonin tauti on tunnustettu, ja yksi tuote on todettu vaaralliseksi, ja se on arsenikkipohjainen. Eli aliarvioidaan sairaiden määrää. Tämä aliarviointi mahdollistaa sairaskassalle sen, että, sen, että tuotteiden vaarallisuudesta ei puhuta. Ja liian monet viljelijät ovat sitä mieltä, että näillä tuotteilla ei ole terveysvaikutuksia. Minä olin akuutin myrkytyksen uhri, mutta useimmat meistä ovat kroonisen myrkytyksen uhreja. Sairaudet ilmenevät 20 30 vuotta käytön jälkeen ja on erittäin vaikea Luodaan yhteyttä viimeisen 20 vuoden eh, toiminnan ja patologian välillä. meistä Euroopan tasolla on mahdollisuuksia parantaa tuotteiden valvontaa. Ranskassa on muutamia tapahtumia, kuten kollokvia Etelä-Ranskassa, joissa julkinen sektori on alli, esitellyt toteuden aliarviointikysymystä. on, on myöskin Ranskan senaatin missio, jossa kaikki poliittiset ryhmät ovat mukana. Ja se on laatinut mietinnön. Se valmistui syyskuussa 2016 ja siinä todettiin myöskin, torjunta, että torjutaan näiden riskit aliarvioidaan maataloudessa. Ja todetaan, että tämä, tässä sitten yliluontee myöskin kuluttajien suuntaan. Mutta tällä hetkellä me voimme todeta, että on kansalaisjärjestöjä, jossa on todettu, mitä vaikutuksia viiniviljelijöiden vaikutu- tapauksessa torjunta on. Mutta harmi, että yksityiset tasot tahot ainoastaan ovat tässä aloitteen tekijänä. Me järjestössä me taistelemme sen puolesta, että julkinen sektori maksaisi tutkimusten kustannukset. Sanotaan, että me dramatisoimme tilannetta, mutta me haluamme seurattavuutta. Ja seurattavuuden vuoksi tarvitaan julkisen sektorin rahoitusta. En tiedä, tarvittaisiko Euroopan tason rahoitustakin. Harmonisointi meille erittäin tärkeää. Totean, versen espanjalainen, me toteamme, että on tuotteita, jotka on Ranskassa kielletty ja sallittu Espanjassa. Ja huomasin äskettäin, että en tiedä mikä olisi oikea termi, mutta herää kysymys, eivätkö yritykset organisoisi tuotteiden kieltoa jossakin maissa järjestääkseen rinnakkaismarkkinoita sitten tuossa maissa. Me tuomitsemme kilttojen aineita käytön Espanjassa, mutta se, että Espanjassa on kilttoaineita, joita käytetään sitten Ranskassa. Eli me haluaisimme, että tämä tuotteiden kiellot harmonisoitaisiin. Sanoisin myöskin, että minusta on yllättävää, kuinka monet viljelijät varautuvat ongelmiin. Totta kai mekaanisia ongelmia. Myös on sokeraavaa, että tässä ei viitattu kaikkiin viljelijöihin, jotka kärsivät vakavista sairauksista ja jotka eivät saa korvauksia. Järjestössä voimme todeta, että on valtavasti 40-45-vuotiaita viiniviljelijöitä, joilla on lymfoomia, myöloomia ja eturauhasen syö, syöpää ja virtsarakon syöpää. Ja Euroopan tasolla täytyy olla tietoisia tästä. Se, mikä pätee Ranskaan, varmasti pätee moniin muihin maihin. Olen Romaniassa. Viime viikonlopulla en halunnut puhua romanialaisten työsuojelusta. He ovat hyvin kaukana. Heillä löydään tuotteet käteen. En tiedä, mitä nuorille viljelijöille siellä muutama vuoden kuluttua tapahtuu. Täytyy olla todella tietoisia. Joka minä sanon Ranskan poliitikoille, että, että te voitte sanoa, että ette ole perilaisista. Tilanne on erittäin vakava. Vastustamme sanovat, että minä olen mikään luomaviljelijä, millä on 400 hehtaarin tila, se on aika iso siis. Me käytämme kemiallisia tuotteita, mutta emme niin kuin ennen. Kemialliset tuotteet eivät ole välttämättömiä. Ne, jotka väittävät, että Eurooppa vaarantaisi maan talouden vähentävällä tuotteiden käyttöä, se on vale. minä pärjään tilallani esimerkiksi. Minä olen etu sijassa viljelijä. Mutta on tärkeää olla tietoinen siitä, että näistä asioista Euroopan tasolla – meidän täytyy tukea nykyaikaista tuottavaa, ympäristökunnittavaa maataloutta ja täytyy kunnittaa jonkaisen alueen osaamista ja ää, maatalouden tutkimusta. Sen, jokaisella alueella on omat erityispiirteensä. Meidän täytyy tukea globaalisti kilpailukykyistä maataloutta, mutta ma- maataloutta, joka lopettaa katastrofi, joka tulee olemaan minun mielestäni Ranskan ja Euroopan tulevien vuosien katastrofia. Päätös on teidän. Anteeksi siitä, että en ollut ehkä aivan riittävän kaunopuheinen. Oh, Paljon kiitoksia. Ei tämä aiheuta minulle ongelmia. Minä uskon, että tekin tunsit olonne mukavaksi tällaisessa amfiteatterissa, niin kuin itse sanoitte, ja te olette todellakin tekojen mies, ja te os, olette nähneet, että me käymme näiden ongelmien kimppuun, vaikka eriäväisyyksiä jäsenvaltioiden välillä on, niin silti on yhtevä, yhteneväinen sävel. Meidän täytyy saada turvallisia tuotteita ja turvallista toimintaa, se on kyllä pantu merkille. Niin. Meillä on olemassa myöskin eurooppalaisia virastoja, jotka analysoivat tilannetta. Kollega Tsinkapot hän vastaa näistä kysymyksistä Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirastossa ja nyt jäämmekin mielenkiinnolla kuuntelemaan, miten nämä periaatteet sopivat käytännön kanssa yhteen. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Omassa alustuksessani kerron hiukan itse alasta ja sitten kerron, mitä meidän virastomme on tehnyt näiden maataloussektorin ongelmien ratkaisemiseksi ja esittelen muutamia hyviä käytänteitä. Maataloussektori on siis pieni, mutta erittäin tärkeä. 5 prosenttia työvoimasta työskentelee maataloussektorilla ja pääasiallisesti miehet ovat siellä töissä. Ja yleensä käytetään hyvin vähän koulutusta saaneita työntekijöitä. Palkkataso on aika alhainen. Useimmat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia ja 78 prosenttia työskentelevät yksin yhdessä perheenjäsenten kanssa tai käyttäen kausityöntekijöitä silloin tällöin. Noin puolet työntekijöistä omaavat vain määräaikaisen sopimuksen lähes neljänneksellä ei ole minkäänlaista sopimusta ja useimmiten käytetään myöskin siirtotyöläisiä. Ja mainitsen tämän, koska nämä vaikuttavat tietenkin työturvallisuus ja terveyteen ja siihen, mitä täytyy huomioida silloin, kun kehitetään uusia aloitteita ja toimenpiteitä maataloussektorilla. alalla tapahtuu monia toimia, eli paljon tehdään ja niistä syntyy erilaisia riskejä terveyteen ja turvallisuuteen liittyen. Mainittakoon muutamia tässä. Täällä on puhuttu jo tapaturmista ja onnettomuuksista ja haluaisin korostaa, että mitä tulee nuoriin maanviljelijöihin, niin useimmiten nuorille nämä onnettomuudet tapahtuvat maataloussektorilla maataloussektorilla. Mitä tulee fyysisiin riskeihin, ne, niin ne ovat ergonomisia, biologisia, ultraviolettisäteily, kuuma tai kylmä työskentelyympäristö, melu ja niin poispäin. Ja sitten lopuksi vielä nämä kasvinsuojeluaineet. Nämä saattavat aiheuttaa myrkytystiloja, mutta myöskin pitkäaikaisia sairauskuvia saattaa syntyä Eli välttämättä kaikista ongelmista ei ole vielä tietoakaan. Me tiedämme, että syöpä saattaa syntyä näiden aineiden käytön myötä, Parkinsonin tauti ja miesten hedelmällisyyden laskeminen ja masennustilanne. Ja mitä tulee sitten muihin riskeihin, harvemmin puhutaan psykologisista riskeistä ja ongelmista, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että näitäkin riskejä ilmenee aika usein, jotka johtuvat pitkistä ja epätavanomaisista, epäsäännöllisistä työajoista, huonosta työ- ja perhe-elämän yhdistämismahdollisuuksista, siitä, että on jatkuvasti käytettävissä huonosta sosiaalisista suhteista ja uranäkymien heikkoudesta ja ne johtavat sitten stressitiloihin ja unettomuuteen, väsymykseen ja erittäin korkeaan henkiseen epätasapainotilaan. 30 prosenttia kaikista naisista ja 22 maanviljelijöistä kärsivät näistä ongelmista. Eli haasteita alalta löytyy lukuisia työ- ja työterveyskysymyksiin liittyen, niin kuin tänään olemme jo kuulleet. Ensinnäkin alakohtaiset erikoiskysymykset, jotka tulivat jo mainittua. Monet työntekijät eivät ole edes tietoisia työturvallisuus- ja terveyskysymyksistä. Vain 20 prosenttia on ilmoittanut, että he ovat saaneet työkoulutusta. Ja yleensä tällä alalla työntekijäedustusta ei ole juurikaan tarjolla. Ja sitten on olemassa kulttuurillisia ja tapa kysymyksiä, jotka vaikuttavat tilanteeseen. Ne ovat yleensä perheyrityksiä ja ajatellaan, että näin on aina toimittu, joten mitään ei lähdetä muuttamaan. Ja on myöskin vaikea tavoittaa näitä pienen pieniä maatiloja – ja sekin on omalta osaltaan haaste. No mitä voisimme tehdä työturvallisuus ja terveyden parantamiseksi maataloussektorilla? Mielestäni valistuskampanja ovat erittäin tärkeitä, eli kerrotaan, että on olemassa ongelmia. Me voimme esittää käytännön esimerkein, mitä voitaisiin tehdä. Esimerkiksi jos parantaa työturvallisuusoloja, niin silloin myöskin tilan hyöty paranee. Ja sitten myöskin, niin kuin Irlannin asiantuntija sanoi, niin voisimme käyttää näitä parhaita käytänteitä ja osoittaa, miten voi käydä, mikäli ei noudateta näitä työterveysmääräyksiä. Me voisimme käyttää verkostoja, jakaa näitä hyviä käytänteitä. Maanviljelijät luulevat, että virastojen edustajat eivät tiedä, mistä puhuvat. Ehkäpä he kuuntelisivat mielellään naapuritilan isäntää. Ja me tiedämme, että aikataulu, paineet aiheuttavat suuria ongelmia. Ja maanviljelijät eivät ole halukkaita siir- menemään jonnekin kaupunkiin kuuntelemaan työturvallisuuskysymyksiin liittyviä seminaariesitelmiä. Ehkäpä kannattaisi tehdä myöskin yhteistyötä suurten yritysten kanssa, jotka toimi- käyttävät alihankkijoina pieniä tiloja ja sitten yksinkertaisia käytännönläheisiä riskiarviointijärjestelmiä. Tärkeintä on saada muutosta ajattelumalliin ja ymmärtää, että työturvallisuusolojen kohetaminen parataan myöskin tilan tasoa. Niin, meidän virastomme on ollut aika ahkera kolmella alalla. Ensinnäkin kyse on tästä valistustyöstä. Meillä on vuosittaisia kampanjoita, joissa keskitymme eri kysymyksiin, ensinnäkin maatalouteen, mutta näihin liittyy myöskin muita kysymyksiä. Esimerkiksi nyt kampanjoimme äh, riskin ennaltaehkäisyn puolesta. Me järjestämme myöskin hyvien käytänteiden kilpailun ja erinomainen ehdotus tulee Irlannista. 15 tilaa ovat järjestäneet tällaisen kuukausitaisen kokouksen keskustellakseen, miten toimintaa voitaisiin parantaa ja samalla keskustellaan myöskin työturvallisuuskysymyksistä. Irlannissa on käytetty yksinkertaista riskinarviointivälinettä, joka löytyy myöskin meidän virastomme nettisivuilta ja sitä on pidetty erino, erittäin hyvänä ja hyödyllisenä. He tarkastelevat olemassa olevia tilakohtaisia riskejä ja he kertoivat, että siitä on hyötyä, jos muitakin tiloja ja edustajia saataisiin tähän mukaan tarkastelemaan, minkälaisia riskejä on olemassa ja pohdittaisiin, miten näitä riskejä voitaisiin välttää. Useinhan on niin, että on tottunut tiettyihin päivän rytmeihin ja toimintamalleihin, eikä edes näe, mitä ongelmia on olemassa. Ja sitten on kehitetty tällaisia ohjeita, ohjeistusta, mitä voitaisiin käyttää muuallakin hyväksi. Lisäksi kerromme myöskin hyvästä käytänteistä. Niistä löytyy enemmän infoa nettisivuilta, tapauskohtaisia tutkimuksia, usein kysyttyjä kysymyksiä löytyy sivuiltamme. Ja sitten meillä on jäsenvaltioista saamiamme tietoja koskien riskiarviointivälineitä ja sitten meillä on opas koskien maataloussektorilla tapahtuvaa huoltotyötä. Kolmas ala liittyy tietojen keruuseen ja haluaisin tähän liittyen viitata meidän tutkimukseemme. Tilakohtaisen tutkimuksen sen toinen vaihe on alkamaisillaan ja tällä kertaa me huomioimme myöskin maataloussektorin ja tarkastelemme tiloja, joissa on työllistettynä viisi tai enemmän työntekijöitä. Ja tarkastelemme juuri psykososiaalia, psykososiaalisia ja muita työturvallisuuteen liittyviä riskejä. Lopuksi vielä yksi esimerkki hyvistä käytänteistä. Tämä on peräisin yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tämä liittyy työ turvallisuusviranomaisen järjestämään valistuskampanjaan ja avoimien ovien, avoimien ovien päivään. Siellä koulutetaan maanviljelijöitä, tarjotaan käytännön esimerkein tietoa eri riskeistä, joita yleensä tavataan tiloilla, jotka voivat aiheuttaa ongelmia kaikille maatilalla liikkuville Yli 43 000 ihmistä ovat osallistuneet näihin valistustilaisuuksiin ja tältä pohjalta useimmat viljelijät ovat ilmoittaneet ottaneensa ainakin yhden parannuskeinon käyttöön omalla tilallaan ja että he tulevat suosittelemaan näitä seminaareja myöskin muille maanviljelijöille. Mielestäni tämä on erinomainen tulos ja oiva tapa saavuttaa nämä maatilat ja maanviljelijät. Ja lisää infoa siis löytyy meidän nettisivustoltamme. Kiitoksia. Oh, I think... Oikein paljon kiitoksia. No niin, Sir Lime, haluatko sanoa jotain? Olepa syvä. Or speak. Kiittelisin neljä asiantuntijaa. Saamme paljon informaatiota keskustelun pohjaksi, mutta ennen keskustelua ja kysymyksiä ja vastauksia pyytäisin herra Heppelstania puhumaan lyhyesti komission puolesta. Pyydän. Um, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä näistä herrat, kiitos päivän mahdollisuudesta kertoa tärkeästä Euroopan komission aloitteesta parantaa maataloussektorin turvallisuustilanne tälle, Matthew Happelst, olen, olen työllisyyspääosastossa, työturvallisuusosastolla Luxemburgissa. Me laadimme politiikkaa työturvallisuuden alueella, kaik, kaikilla teollisuuden alueilla. Voimme myös todeta, ja puhujat ovat vahventaneet tämän, että maatalouden työturvallisuustilanne antaa syytä huolelle. Inhimilliset kustannukset ovat suuret niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Vaikka työolot ja ovat parantuneet, on vielä paljon tehtävää. Jos tarkastelen äskettäin loppunutta 2007-2012 yhteisen strategian, me pyrimme keskittävästi vähentämään on onnettomuuksia ja työperäisiä sairauksia. Komission mukaan vaadittiin lainsäädännön korrektia täytäntöönpanoja, sitä pitää valvoa, pitää tukea pk-yrityksiä – korkeariskin sektorilla, erityisesti rakennussektorilla, maataloudessa, kalastuksessa ja kulutussektorilla. Strategiassa myös todettiin, että ää, ei sitovat Euroopan tason ää, instrumentit voivat auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään velvollisuutensa ja oikeutensa. Samoin myös auttaa kansallisessa direktiivien täytäntöönpanossa kunnes komissio on työskennellyt läheisessä yhteistyössä työturvallisuus kolmikantaa neuvonantajaryhmän kanssa ja useat toimijat, ry, toimijat alalla ovat laatineet esitävää opasta yhdessä. Ää, tilanomistajat, työntekijät, itselliset työntekijät ja alihankkijat. Meillä on heille opas, jotta ymmärtäisi eri direktiivien merkitys, Siinä oppaassamme on hyviä käytänteitä ja esimerkkejä, mutta lukijan pitäisi ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö, koska se voi asettaa tiukempia vaatimuksia kuin direktiivi. Yksi syy, miksi valitsimme ei-sitovan hyvän, hyviä käytänteiden oppaan välineeksemme, on se, että meillä ei ole yhtä yksittäistä direktiiviä, joka määrittelee ää, maanviljelyn ja kauppapuutarhojen työntekijöitä ja alueita. Tässä pitäisi kyllä ulkona, käytetään raskaita työkoneita eläinten kanssa, eristäytyneenä, joskus koulutustaso on alhainen, ja käytetään kemikaaleja ja kasvinsuojeluaineita. Kaikki nämä ovat riskejä ja se näkyy tässä onnettomuustilastoissa. Komissio siis käytti yritystä tekemään tällaisen ei sitovaan oppaan. Meillä on 400 sivun opas 21 lukua. Siinä on esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Siinä on selityksiä siitä, miten riskinarvioita tehdään viljelyn aikana. Yksi innovoiva piirre oppaassa on tällainen vuorovaikutteinen riskinarviointi, joka vastaa sen, että viljelijät itse arvioi riskit, katselee ennalta tunnistettuja määriteltyjä riskejä sektoreittain. Siinä on riskin lähde ja riskin taso mukana. Riskiarvioinnissa on monta ulottuvuutta, jotka liittyvät toimintasektoriin, koska kaikilla sektoreilla on samoja ongelmia. Sillä voidaan myös määritellä toiminnot, tätä voidaan arvioida. Voidaan valita ne riskit, jotka eri toimintasektorilla toimivat kokonaisuudesta. Ja siinä voidaan määritellä myös joku, koko tilan tason riskiarviota. Me erotamme myöskin, että päätetään, kuka ryhtyy toimiin riskin suhteen ja mitä pitää aikaa saada, koska nämä ovat kaikki osa riskinhallintaa. Mutta muutaman varoituksenkin sanan tästä oppasta lausuisi, koska jokainen työpaikka on erilainen ja jokainen työtehtävä on tilakohtainen. Nämä oppaan olemassaolo ei mitenkään saisi johtaa siihen, että ihmiset pesevät käteensä ja ajattelevat, että ei pidä omakohtaisesti arvioida riskejä. Käyttäjällä pitää olla, pitää olla myös perillä velvollisuuksistaan kansansäädännön alla. Ja senkin vaatimuksesta täytyy täyttää. Nyt meillä on tämä opas kolmella kielellä englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Yksi seikka, mikä totesi, olemme, olemme miettineet, miten tätä voitaisiin kunnolla levittää. Tietoisuuskampanjeiden kautta vai jos voisimme käyttää teidän kontaktejamme, ne olisimme iloisia. Jäsenille on joukko oppaita täällä huoneessa. Kiitos huomiosta. Um, thank you. Now we will open the debate. Oikein paljon kiitoksia. Nyt avataan yleiskeskustelu. Ehkäpä kaksi minuuttia per puhuja, sen jälkeen sitten vastaukset asiantuntijoilta. Morin Chantier ensimmäisen, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos kaikille alustajille, jotka ovat tässä hyvin valaisevia tarinoita kertoneet ja konkreettisella tavalla näistä riskeistä, jotka ovat moninaiset. Tiedämme, että tässä täytyy auttaa maanviljelijöitä, olipa maatalous minkälaista tahansa, jota harjoittavat. Mutta loppujen lopuksi oikeastaan edelleen annetaan maanviljelijöitä ottaa vielä suurempia riskejä. Ajatelkaa, että 30 vuotta sitten maanviljelijämme nimenomaan olivat ne ihmiset, joilla oli kaikkein korkein elinajan odotteensa. Ja katsotaanpa, mistä on lähdetty liikkeelle ja mihin on päädytty tänä päivänä, niin näette, miten huono jama tässä on päädytty tehty. Kun, ja nyt kun katsotaan taaksepäin, niin ymmärretään vielä paremmin, että nyt on toimittava ja nopeasti. Niin tässä nähtiin, mitä riskejä on olemassa. Ne esiteltiin hyvin. Herra François tietää siitä muuten aika lailla. Ajatellaan, mitä hän itse on joutunut kärsimään. Kuvittelisin, että tässä on yksi riskiluokka, jota ei ole käsitelty, eikä sitä pidä väheksyä. Nimittäin, että liian usein viljelijät joutuvat käyttämään julkisia teitä. Ja sitten rinnakkain on maatalouskoneita ja muita koneita, jotka ajavat vähän toiseen, toisella vauhdilla. Eli tässä tulee vielä lisäriski myös viljelijöille, että ei ole omaa tilakohtaista tietä, jota voitaisiin käyttää sitten, vaan joutuu käyttämään yleisiä teitä joilla on siis muitakin liikkujia. Toiseksi puhuisin myös asiasta, joka koskee tietoisuutta ja sen lisäämistä. Ja meidän valiokunta-aloitteinen mietintömme, jota todella kovasti odotetaan, nimenomaan varmasti kohottaa myös tätä tietoisuutta asioista, riskien arviointi, ja sitten olisi sellaisia esimerkiksi verkkosivuja, joissa tätä tietoa löydettävissä, niin että voitaisiin tarjota myös toisenlaisia tietoja työtavoista, niin täytyy ymmärtää näin myös, mihin viljelijät joutuvat riskeissä. Täytyy muistaa myös, mitä riskiä viljelijöiden perheillä on, esimerkiksi lapsilla, jotka ovat joutuneet vakaviin onnettomuuksiin tiloilla terveyteen kohdistuvat vaarat tai myös kuljettamiseen, liikenteeseen liittyvät riskit. Eli kyllä siinä täytyy vielä yhdenmukaista aika lailla Euroopan unionin tasolla on ihan paljon lainsäädäntöjä. Nyt on ihan normaalia ja, ja tarpeen, että näin tehdään myös maanviljelijöiden kohdalla. Uh, thank you, uh, Mrs. McGuinness. Kiitoksia. Seuraavana edustaja McGuinness. Very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Samaselle Liemelle Oikein hyvä, että järjestitte päivän tapahtumaan. Minun piti lähteä ajoissa, mutta jään tänne, koska esitykset olivat niin laadukkaita ja voimme edetä tällä alueella. Haluaisin vain selkeyttää joukkoon kysymyksiä. Onko asenneeroja naisten ja miesten turvallisuuden, työturvallisuuden suhteen tiloilla? Mainitsit, että Uudessa-Seelannissa tilalla kuolemien määrä, kuolleisuus on alhaisempi kuin Euroopassa. Tämä on kiinnostavaa, koska Osalanti on erittäin markkinavetoinen ja paineet ovat isot. Miksi näin on? Onko heidän viljelyjärjestelmä toisenlainen vai ovatko he varovaisia? Ehkäpä tätä pitäisi seurata tarkemmin ja tehdä tutkimusta. Sitten tähän kemikaalikysymykseen liittyen olisin toivonut, että lainsäädäntönne käyttämme, jos kaikki jäsenvaltiot täytäntöön panisivat sitä, olisivat välttäneet ne ongelmat, joita tällä mainittiin. Meidän pitää vastaisuudessa työssämme ottaa se huomioon. Irlannissa on paljon koulutusta toimijoille. Siellä on tarkastuksia usein. Ehkä tämän pitäisi heijastua muissakin jäsenmaissa. Tilanteen parantamiseksi meidän täytyy herättää tietoista koko ajan. Olensa täytyy saada viljelijät miettimään sieltä kahteen kertaan. Osan sanoa viljelijälle, että he panevat, antavat aika vähän arvoa omalle elämälle. Miten me tartumme siihen? Tämä on aika pelottavaa, että he ottavat riskejä. Kaikki tunnemme viljelijöitä, jotka näin tekevät. Joka missään jäsenvaltiossa mallitiloja, koska kun näkee usko, jos viljelijät tekevät hyviä käytäntöjä maitotilalla, käytäntöjä, jotka eivät paljon maksa, muuta kuin huolellisuutta, Ehkäpä naapuritkin seuraisivat sitä. Tämä on yksi tapa levittää parhaita käytänteitä. Ja ennen kuin tulen tähän mietintökysymykseen, puhuisin perheistä. Usein lapset menettävät henkensä ja, ja toisaalta lasten pitää pitää huolta vanhemmista, jotka ovat va- vammautuneet. Ehkä perhe on parempi keino lisätä tietoisuutta riskeistä joskus kuin yksittäinen viljelijä. Ja mitä voimme edetä, puheenjohtaja? Me tarvitsemme kahta mietintöä tällä alueella. Työntekijöiden oikeudet ja huolenaiheet on tässä. Ja sitten maatalousvaliokunnan näkemys viljelijöistä ja kaikki ne kysymykset, jotka vaikuttavat viljelijään. Haluaisin, että miettisimme näitä vaihtoehtoja. seuraan sitä, mitä herra Griffith sanoi jotain väärin, että tuhat kuolemaa vuodessa auttaisi ruokakuol- äh, ruokaongelman ratkaisuun. Eli tältä pohjalta voin pohtia. Kiitoksia. Sitten kun keskustelemme eri valiokuntien valtuuksista, niin tiedät, että ratkaisun löytäminen ei ole helppoa. Seuraavana sitten Jutta Steinryk, sosiaalidemokraattien sosiaaliasioista vastaavaa edustaja. Kiitoksia arvon vieraat. Yhtäältä osoititte, että maanviljely on meidän valiokunnallamme harvakseltaan käsitelty asia, mutta me olemme nähneet, että sen merkitys on keskeinen ja muistuttaisin vain, että agrivaliokunta keskustelee aina tästä aiheesta ja tietääkseni kollegani pohtivat jatkuvasti näitä turvallisuus- ja terveyskysymyksiä. Kyse on alasta, jota ei käsitellä meidän valiokunnassamme kovinkaan usein. Mutta muistan keskustelleeni asiasta silloin, kun on pohdittu kausityöläisten ja siirtotyöläisten asemasta. Ja olemme aina pyrkineet vahvistamaan ihmisten asemaa ja toivottavasti neuvottelussa päästään hyvin eteenpäin. Mitä tulee terveyteen ja turvallisuuteen työ paikoilla, maaseutusektorilla, niin se koskettaa tietenkin kaikkia unionin jäsenvaltioita, mutta meidän täytyy muistaa eroavaisuudet. Minä tulen Saksan sellaiselta alueelta, joita löytyy keskikokoisia ja pieniä maatiloja, mutta tiedän hyvin, että huomattavan paljon suurempiakin tiloja Euroopasta löytyy, joten ongelmat ovat erilaiset alueesta riippuen. Ja ongelmat liittyvät erityisesti pienten tilojen tilanteeseen, eli pienillä tiloilla on vaikea noudattaa tai ei olla halukkaita noudattamaan työturvallisuus- ja terveysmääräyksiä. Kiitän viraston edustajaa siitä, että asia on otettu esille ja meidän valtuuskuntamme tulee kahden kolme viikon päästä käymään Bilbaossa. Ja toivottavasti silloin voitaisiin ottaa esille juuri tämänpäiväisen esityslistan asia. Ja silloin voisimme ikään kuin jatkaa tänään käytävää keskustelua. Tietenkin, niin kuin komissio sanoi, on tarvetta toimia eri välineitä käyttäen. Ja minä uskon, että silloin kun puhutaan työterveydestä ja turvallisuudesta näinkin suurella alalla, niin kyllä lainsäädäntöpuoleltakin pitäisi aktiivisuutta löytyä. Pari kysymystä. Täällä on useampaan otteeseen viitattu hyviin käytänteisiin joita voitaisiin EU-laajuisesti käyttää hyväksi. Onko teillä jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, miten maanviljelijöiden tilannetta voitaisiin Euroopassa parantaa? Ja kuten itsekin jo totesin, niin minua kiinnostaisi kuulla teidän asiantuntijan näkemyksenne Eli että juuri pienet yritykset, pienet maatilat ovat niitä, joilla on ne suurimmat ongelmat työturvallisuus- ja terveyssaralla. Miten meidän tulisi toimia suojellaksemme näitä pieniä tiloja, erityisesti mitä tulee kemikaalien käyttöön, lannoitteiden käyttöön, kasvinsuojeluaineiden käyttöön, niin näidenkin asioiden tiimoilta meidän täytyy olla suhteellisen tarkkana. Kiitoksia. Sitten Benjan, liberaalien vahva mies. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Mainly. Joo, joo. Noin omista kokemuksistani jotain sanoisin. Ensimmäinen kokemukseni maatalouden ongelmista oli, kun olin kolmevuotias. Minua kärryssä lykättiin ja ihmisen ajoi sen yli traktorilla, kun minä lykkäsin kärryä. Onni, onnettomasti olen täällä vielä kertomassa tätä tarinaa. Mutta sitten noiden päivien olen kyllä niin, kasvanut tuommoisessa ympäristössä 12-vuotiaana. Minä äh, fosfaatilla ruiskutin äh, rakennuksia. En enää käyttänyt näitä fosfaatteja, kun otin tilan haltuun, niin olen itsekin sitä mieltä, että nyt oli kielletty siitä, että sain aina eh, kutinaa iholleni, niin ainakin jos ajatellaan tätä kemiaa, niin oikeastaan kaikki vaikeat kemiat, joita aikaisemmin käytettiin vielä vuosia sitten, niin, niin niitä nyt ei enää käytetä. Mutta mikä vielä tärkeämpää, niin ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on aika tiukat säännöt myös kemikaalien turvalliselle käytölle. Me olemme uudistaneet kovasti myös riskien vähentämisen parissa. Niin. Ja vasta hiljattain lähetin työntekijöitä näille kursseille myös ruiskuttamisen osalta. Jos ajatellaan myös eh, sahojen käyttöä, minä voin käyttää itse tätä omalla tilallani, mutta voin, jos jonkun palkkaan, niin minun ensin täytyy läpäistä testi, jos jotain sahaa muualla käytään. Mutta no, tässä jarruttakaa sitä, mitä te kuvasitte itsekin kampanja yhdistyneessä kuningaskunnassa työterveyden turvallisuuden tiimoilta. Minä olen yksi niistä viljelijöistä, joka oli päivän kurssilla ja voin kertoa, että joka ikinen meistä valitteli, että meille oli kirjoitettu laitokselta ja sanonut, että jos emme kurssille lähteneet, niin sit, sitten on tulossa tarkastus, ihan varmasti. Joka ikinen viljelijä, jonka minä tiedän, valitteli tätä. Kaikki menimme paikalle kyllä puolen päivän kurssille, läpi käytiin paljon erilaisia vaaroja, laitteita, oli käytännön esimerkkejä myös vaaroista. Ja jokainen sieltä lähtenyt sanoi, että sieltä jotain oppikin ja kehui sitä. Minun mielestäni tätä pitäisi levittää laajemmaltikin. Minulla oli pari vuotta sitten onnettomuus tai lähes onnettomuus pikaputen kanssa ja roikkumaan katon reunaan kuitenkin oli riittävän vahva, että siitä itse pystyin itseni nostamaan ylös, mutta ainakin olen toisin toiminut tikapuitten kanssa sen jälkeen. On kaikenlaisia lastausongelmia. Minä en vaaleja tee, mutta tämä kysymys liittyen uuteen Seelantis, siellä varmasti ehkä sitten on myös laiduntamista ympäri vuoden, että siellä ei sitten ole paljakaan tappamassa ihmisiä. Tai mikä muita laitteitakin on. Mutta mielestäni työterveyslaitoksen kurssi oli tosi hyvä. Siitä voidaan oppia paljonkin. Se on erinomainen esimerkki hyvistä käytänteistä ja haluaisin, että sitä käytettäisiin vielä enemmänkin kautta Euroopan Mutta voivat, seurata esimerkkiä. So, und jetzt haben unsere vier Paljon kiitoksia nyt puheenvuoro asiantuntijoillemme. Ja te olette oiva esimerkki siitä, miten annettu puheaika käytetään tehokkaasti hyväksi. Ei kaksi minuuttia, vaan kolme minuuttia, mutta ei yhtään sen enempää. Sovitako niin? Ja aloitetaan naisista. Joten tässä järjestyksessä kollega Potnice, kolme minuuttia. Ja uskoakseni teidän edessä on pienen pieni näyttö, josta näette, kuinka kello tikittää. Olkaa hyvä. Yeah, uh, I've I would like to reply uh, to these comments. First... Niin, kysyttiin, että ovatko, onko naisilla ja miehillä erilainen asenne tähän työturvallisuuskysymykseen. Miehet ovat halukkaampia ottaa riskejä tai valmiimpia ottaa riskejä. Tämä kannattaa pitää mielessä maatalousalalla ja rakennusalalla. Tämä on ihan normaali asia. Sitten nämä valistuskampanjat ja miten näihin tiloihin saadaan yhteys. Viran, virastona meillä ei ole mahdollisuus olla yhteydessä kaikkiin tiloihin. Me käytämme välimiehiä hyväksi, esimerkiksi työmarkkinaosapuolia maataloussektorilla. Niillä on jäsenjärjestöjä joka jäsenvaltiossa. Se on yksi mahdollisuus ja sitten meillä on näitä yhteyspisteitä, kansallisilla pisteitä ja asiantuntijaverkostoja. Niiden kautta me voimme näitä hyviä käytänteitä jakaa viljelijöiden käyttöön. Niin, olen samaa mieltä siitä, että, että maanviljelijät tietävät, että heidän terveydellä on keskeinen merkitys. Jos heille sattuu jotain, niin se vaikuttaa heihin, heidän perheisiin ja heidän koko tilan toimintaan. Monsieur. Kiitoksia. Seuraavana edustaja François. Nyt teillä on kolme minuuttia puheaikaa, eiköhän se riitä, olkaa hyvä. Kiitos. Mitä käytänteeseen tulee? Kaikki puhuvat hyvistä käytänteistä. Kyllä. Totta kai käytänteestä pitää puhua. Mutta kemiallisiin tuotteisiin liittyen täytyy aloittaa terveestä järjestä. Vaarallinen tuote kannattaa pikemminkin vetää markkinoilta, koska viljelijä ei kaikkea määrättyjä käytänteitä voi noudattaa. Jos ajatellaan esimerkiksi äh, sitä, mitä Ranskassa kuntaa koko suoja-asuksi, työoloissa ne eivät ole käytettävissä. Äh, Raskassa meillä on itse asiassa kahden päivän koulutusvelvollisuus tämä kasvitorjunta-aineet sertifikaatti. Eli ne parhaan mukaan pyrkivät tätä terveyttä järkeä soveltamaan, mutta sitten on työrealiteetit. realiteetit. Ja sitten tilallahan on paljon muitakin kuin käyttäjiä, esimerkiksi viinitiloilla. myös ne, jotka käsin leikkaavat ää, rankoja ja ottavat käsin tuotteen kanssa tekemisiin, pal- paljon ihan kautta tekemisiin. Kaikkea kemiallista emme kykene eliminoimaan. E- eli ensin neurotoksiset, toksiset ja umpiertysjärjestelmän häiritsevät tuotteet pitäisi eliminoida. sillä kaikkia määräyksiä ei kentällä voi toteuttaa. Sitten puhuttiin naisista. Naiset varautuvat paremmin. Ja naiset ovat myös voimakkaita kampanjoijia. He turvautuvat, mutta he myöskin varoittavat puolisoitaan, koska he usein toteavat terveysongelmia, jotka, joita puoliset piilottelevat. Se kävi selväksi järjestössä ja sitä pitää pitää esillä. Naiset tuomitsevat vaarallisia käytäntöjä. Älkää ajatelko, että neuvojen antaminen ei riitä, voitte tehdä kaikki maailman oppaat. Voitte kouluttaa viljelijöitä mielimäärin, mutta tämä ei ole mitään sängyssä maatessa opettava ammatti, vaan sitä opetetaan käytännössä. Meillä on ympäristöongelmia Meillä on iso tila. Meillä on, ei ole niitä, meillä on isoja ja su- pieniä viljelijöitä. Soitamisella on myös kustannuksen sähkö. Maatalouden ammattiliitossa ihmiset eivät ehkä puhu samalla tavalla, mutta maatalouspolitiikassa pitäisi ää, ajatella niitä viljelijöitä, jotka tarvitsevat pienen taloudellisen tuen soitamiseksi kun viljelijä ymmärtää, että jokain on vaarallista, kyllähän ajattelee myös sitten ympäristövaikutuksiakin. Si, monsieur. Trois minutes. Kiitoksia ja käytetään puheenajan hyödyksi. Sitten Delgado Kovos, olkaapas hyvä. Si. Eh, yo, eh, quería... Minä haluaisin vastata kahteen kysymykseen, joista yksi viittasi pieniin viljelijöihin – on todella hankalaa pienelle viljelijälle ennaltaehkäisyä tilallaan hoitaa, varsinkin kun on kyse jostain tietystä vaarallisesta toimista, esimerkiksi jos käyttää torjunta-aineita. Espanjan lainsäädännön mukaan henkilö itse voi arvioida riskiä kun ei ole riittäviä valmiuksia, ei sitä kuka tahansa voi tehdä. Siksi meidän maassamme on tavanomaista, että pienviljelijät, kuten totesin aikaisemmin, kääntyvät ennaltaehkäisypalveluiden puoleen. Ne ovat erikoistuneita maatalousalaan ja, ja heidän täytyy sitten valvoa heidän tätä työtä, että sitä tehdään oikein. Ehkä tässä pitäisi tietenkin tätä kulttuuria muuttaa ennaltaehkäisyn puolesta niin, että olisi näitä palveluita eh, yhteiseltä pohjalta tarjolla viljelijöillä. Kun tällaisia tilataan, niin on erittäin tärkeä pitää mielessä talouspuoli. Kuten täällä aikaisemminkin jo todettiin, että osa ympin varoista voitaisiin tähänkin osoittaa. Se olisi aika mielenkiintoinen teema, että voitaisiin palkata tämän tyyppisiä palveluita. Toinen kysymys, on haluaisin vastata, liittyy torjunta-aineiden käyttöön. Meidän laitoksessamme olemme arvioineet altistusta näille aineille ja me olemme nyt rekisteröimässä näitä aineita Espanjassa. On syytä mainita, että 91 direktiivi liittyy tähän mutta kun tässä käytetään näitä torjunta-aineita, jotka ovat alla Euroopassa samat, ja meillä on olemassa jopa Euroopan unionissa listakin tästä, ja ei voida käyttää tiettyjä torjuntatyössä tiettyjä äh, aineita käytetty, ja sitä on myös tarkistettu jatkuvasti, ja vähän tarkistettavana oikeastaan jäljellä näissä aineissa. Ja siellä oikeastaan todettiin, että jokaisessa valtiossa on ihan samat vaikuttavat aineet näissä torjuntakemikaaleissa. 2009 hyväksyttiin myös uusi kaupan tuomisen asetus ja siinä sanottiin, että jos, on, jos siellä on näitä syöpää tai geenimuutoksia aineita, niin ne on kielletty. Ja, ja viime vuonna puolestaan tuli voimaan myös direktiivi, joka liittyy kestävän käyttöön. se oli siellä Framilla paljon. Siksi olen kyllä sitä mieltä, että kyllä torjunta-aineet on kyllä aika hyvin hoidettu unionin tasolla. Paljon kiitoksia. Seuraavana vielä Patrick Griffin Irlannista. Nyt tulee irkkupoveria Olkaapa syvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on paljon katettavaa. Pyrin tarttumaan vähän kaikkiin asioihin. Viljelijöiden odotettu elinikä on todella laskenut merkittävästi. Viljelijät kuolevat nuorempina kuin missään muussa ammateissa syövistä, sydän- ja verenkierto elimistön sairauksista ja itsemurhatkin ovat yleisempiä maataloudessa. Se kertoo aika paljon äh, paineista ja ympäristötekijöistä. Ja na, naiset ottavat paljon vähemmän riskejä, mutta sanoisin myös, että naiset eivät yleensä mukana riskipitoisimmissa tehtävissä, kuten esimerkiksi isojen eläinten käsittelyssä tai isojen koneiden käsittelyssä, sillä on iso vaikutus, mutta viljelijöiden sukupolvenvaihdokset saattaisivat auttaa monien ongelmien. Me seuraamme uuden sellainen tilannetta hyvin tarkkaan, koska siellä viljely toimitaan samanlaista kuin Irlannissa. Irlannissa on paljon lampaita, lampaa hoitaa. Ja lampaita hoitaa paljon vähemmän tapauksia kuin karjaa. Illallissa on siis enemmän karjaa. Kortuksessa on paljon eroja myöskin uudessa sellaisessa koneessa. Laitteiden käyttö opetetaan paremmin. Olemme verkostossa miettineet, olisiko Euroopassa mahdollisuus levittää jotakin näitä op- oppeja ajatellaan arvoja ja että viljelijät eivät oma elämänsä niin arvosta. Se on totta, mutta se on tällainen yhteiskunnallinen kysymys. Arvostatvatko Euroopan kansalaiset viljelijöitä? No jos yhteiskunta ei arvosta viljelijöitä, on vaikeaa nähdä, miten viljelijät arvostaisivat itseään. Me kaikki odotamme ruoan ilmestyvän ruokakauppoihin ja töpäkkäruokaloihin ja niin kun no, näin on niin hyvä, mutta paljonkaan me emme haluaisi maksaa tuosta. Mikä sitten aiheuttaa taas yläjuoksella tilaajilla ongelmia. Meidän täytyy maksaa ruoasta enemmän, että viljelijät saavat apua ja voivat toimia tuottavasti ottamatta niitä riskejä, joita he ottavat. Ja tämä on iso, iso juttu. Mallitiloja on olemassa. Meillä on kiertokäyntejä niillä. Viljelijät viedään vallitilalle. He näkevät, miten asiat voidaan käsitellä. On paljon hyviä tekijöitä tehtäviä järjestelmiä. Tanskassa tämä länsi Juutinmaan kokemus, jonka, jonka tunnen. Isossa Britanniassa oli myös hyviä projekteja, mutta ne ovat kalliita. Tällaisen tapahtuman pörttimään 10 000 euroa päivässä, niin täällä on 140 ne ovat hyviä, mutta kalliita joten Euroopan sosiaalirahaston tuki voisi olla hyödyllistä. Lähestymistapani on, että me tarvitsemme politiikkamuutoksia. Asemat ovat tarjonneet paljon opastusta, mutta kuolleisuustiloilla on tosiasia ja vakavia onnettomuuksia tapahtuu. Politiikan täytyy muuttua, jotta Väestökehitys muuttuu. Suurin osa viljelijöistä on hyvin iäkkäitä. Politiikan täytyy muuttua, jotta koulutuksen vastaanotto olisi parempaa ja politiikan täytyy muuttua niin, että tilalle tehdään riskinarviota. Tarvitsemme uutta eu työturvallisuusstrategiaa ja maatalouden pitää olla osana sitä. Ne puheenjohtaja on totta, että politiikan muuttuminen neuvon annon sijasta parantaa eniten viljelyä. Now the conclusion remark. Kiitokset tämän Liam loppusadon varten. Kaksi minuuttia eikä yhtään enempää. Um, it's, it's clear for what... Mm, aivan selväksi on nyt käynyt kuulon perusteella, että täytyy vielä jatkaa keskustelua. Milalla voi kyllä jatkaa, mutta tästä täytyy vain päättää. Minun mielestäni tämä on oikea-aikainen keskustelu, kun ajatellaan ymppiä. Viime yönäkin ministeriöstä päästi vähän eteenpäin siinä. Tämä on myös yksi mahdollisuus maaseudun kehittämisen kannalta, että voidaan standardeja nostaa työsuuren osalta maatiloilla. Tietoisuus ja tiedottaminen, hyvät käytänteet, siinäpä tärkeimmät sanat mutta sen täytyy olla koko unionin kattavaa toimintaa ja mitä sitten jäsenvaltiossakin on, kuten täällä on kuultukin, monissa tätä on, mutta yllättäen, että ei ole mitään tietoja tarjolla. Se on suuri pettymys, eli siihen on palattava. Käytännön toimet tutkimuksena hyvien käytänteiden lisäämistä vettä karjanhoidossa, laitteiden käytössä. Kaikki tämä on helposti täytäntöpantavissa, kunhan vain toteutetaan se. Ja ihmiset vaan tietävät siitä. Olen aika huolestunut, ja tätä haluan korostaa nyt, jos tästä haluaa joku viesti lähettää, kun ajatellaan, että tulisi viljelijöille lisää hallintorasitetta ja rautetaan toimintaa. Ei tässä tarvita mitään muuta lomakkeiden täyttämistä kun ajatellaan virkavaltaisuutta, niin se ei innostamaan vielä nytkään, eli se täytyy tehdä yksinkertaisella tavalla, eli tärkeää tämäkin. En tietenkään työllisyysvaliokunnan varpaille astua, mutta uskon kuitenkin, että maatalousvaliokunnassa on aika paljon työsarkkaa. Se on täällä tunnustettukin. Jos jotenkin voidaan vain helpottaa tätä keskustelua tässä muodossa, niin hyvää niin. Lopuksi haluaisin vielä kiittää alustajamme että tänne tulivat tänään. Tämä oli mielenkiintoista kuultavaa. Saatiin hyvä poikkileikkaus ja hyvä keskustelu, mutta se ei nyt tähän jää, vaan tästä se alkaa. Jäsenetkin toivat sen julki, kuten alustajatkin, mitä täytyy, täytyy tehdä. Eli tartuttakoon tilaisuuteen, varsinkin tässä vaiheessa ymppiä. Thank you very much indeed. Oikein paljon kiitoksia. Uskoakseni Valiokunnat ovat osoittaneet erinomaista kumppanuutta. Me teemme yksissä tuumin yhteistyötä ja tästä kautta päästään tuloksiin, jotka hyödyttävät myöskin teitä. Voitte sanoa, että kyllä poliitikotkin kuuntelevat meitä ja näin asiat muuttuvatkin. Meidän tehtävänämme on käsitellä konkreettisella tasolla, kuten tänään, näitä työterveys- ja turvallisuuskysymyksiä. Kouluttaminen, parhaiten käytänteiden, vaihtaminen, riskien tunnistaminen, tilanteen muuttaminen, varastotilojen muuttaminen, rakennustyömaiden analysoiminen, elektromagneettisten kenttien tunnistaminen, käsittely. Me tiedämme, miten hankalaa kysymys voi olla, miten tulla, pitäisi reagoida onnettomuustilanteeseen ja sitten nämä työajat, miten pitkään pitää olla käytettävissä – ja me tiedämme, että liian pitkät työajat johtavat epävarmuustekijöihin ja sitten vaarallisten aineiden käyttö, se edellyttää tietotaitoa ja myöskin oikeusturvakysymykset, eli miten te voitte ajaa omia oikeuksianne, jotta teidän ei tarvitse jäädä odottamaan sitä, että kansalaisjärjestöt ilmoittavat, että nyt tilanne on erittäin huonossa jamassa. Joten minä uskon, että metsätaloudessa, maataloudessa ja muuallakin. Tämä on ajankohtainen kysymys ja me olemme kuulleet paljon hyviä uutisia ja tältä pohjalta päästään eteenpäin. Ja haluaisin todeta lopuksi vielä, että meidän tulisi varmistaa, että kuluttajat eivät vain katso hintaa, ja että tavaraa ja syötävää olisi paljon tarjolla, vaan että meillä olisi laadukasta, mutta kohtuuhintaista maataloustuotantoa tarjolla, mutta se tietenkin vaatii asennemuutosta, eli että kuluttajat tietävät, että kun haluan, että pöydällä on hyviä elintarvikkeita, niin se edellyttää myöskin hyviä työskentely- työolosuhteita maanviljelijöille, jota näitä, jotka näitä tuotteita tuottavat. Oikein paljon kiitoksia molempien valiokuntien nimissä meidän vierailemme. Me olemme pysyneet hienosti aikataulussa Monet valiokunnat eivät siihen pysty. Oikein paljon kiitoksia vielä uudemman kerran ja tauon jälkeen jatkamme sitten kokoustamme. Oikein paljon kiitoksia ja näkemiin. So ladies and gentlemen, thank you very much indeed. Hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia. Olisiko mahdollista keskustella tuolla käytävän puolella, sillä meidän pitäisi päästä jatkamaan kokoustamme. Jatkamme kahden minuutin päästä. So, ladies and gentlemen, please. Uh... No niin, arvokollegat, meidän on nyt jatkettava. Käytäviltäkin löytyy erinomaisia keskustelunurkkauksia. No niin, Jean, kohta 13. Aiheena on kriisin vaikutus heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saamiseen – Eli heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saaminen ja kriisin vaikutus siihen. Jean Lambert ei puhu hirveästi Saksaa, mutta hän kyllä ymmärtää Saksaa ja hän puhuu niin ihanaa englantia, joten olepas hyvä Jean. Uh, thank you, uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Saksan tuntemukseni on ihan tunnetusti aika rajallista, vaikka muutaman drinkinkin ottaisi. Eli nyt tässä tarkastellaan tarkistuksia minun mietintööni, kuten huomannette asiakirjastani. Aika lailla tarkistuksia on tullutkin. 157 tarkistusta tunnustettakoon, että aika iso osa ovat minun. Mutta kaiken kaikkiaan enemmistö näistä on kuitenkin hyvin rakentavia jotain uuttakin tulee niiden myötä liittyen maaseutulottuvuuteen. Huomioidaan myös se, mitä vaikeuksia on hoidon saannissa. Mutta tässä siis tarkastellaan nimenomaan hoitoa yleisemmin. Emme tietenkään voi pelkästään terveydenhuoltoon pitäytyä. Se kuuluu paljon myös ympäristövaliokuntaan Tähän tulevat vammaisuus, terveydenhoito, vanhukset ja lapset varsinkin. Nämä huolettavat lapset, jotka eivät ole syystä toisesta vanhempiensa hoidossa. Jos ajatellaan joitakin tarkistuksia, niin liittyy lähinnä soveltamisalaan, eli kuinka paljon haluamme laajentaa tätä viittaamalla mahdollisesti muihin näkökohtiin. Tämä liittyy osittain siihen, että siellä on tarkistuksia, jotka liittyvät aktiivisen ikääntymiseen tai kun halutaan jo puuttua jopa terveydenhuollon järjestelmien uudistamiseen 63 Sabranohilta. Eli siinä on rajakäyntiä jo. Haluammeko tätä levittää? Kyllä se minulle sopii, jos yleisesti sitä mieltä ollaan, jos sellaista mieltä sitä jotain hyötyä on. No sitten, jos ajatellaan kompromissimahdollisuuksia, niin kyllä sellaisia löytyy useampiakin. Tämä koskee varsinkin kysymyksiä, jotka liittyvät hoitajiin, hoitajiin, eh, omaishoitajiin varsinkin kotioloissa. Täällä on useita tarkistuksia, jotka liittyvät myös J, johdantoson kappaleeseen tai 12 kohtaan, 21 kohtaankin osin. Eli kaiken kaikkiaan kun muotoilen kompromisseja niin tätä voidaan hyödyntää. Esimerkiksi ajatellaan työoloja tällä alalla. Se ei vaikuttaisi olevan yksi kysymys. Sitten mitä työmahdollisuuksia on tarjolla. Komission paperistakin sen näkee. Siihen moni on tarttunut. Kolmanneksi tämä liittyy erityistukeen omaishoitajien tai entisiin omaishoitajien jotka tekevät sitä enemmänkin vapaaehtoispohjalta eikä niinkin ammattimaisesti. Moni on ottanut esille myös mahdollisesti esille tulevat kysymykset direktiivistä liittyen omaishoitajien hoitajien lomaan. Siitä on tullut kommentteja. Ja sitten myös naisten osuus hoivaajina ja miten se vaikuttaa heidän omaan tilanteeseensa eikä vähiten ajatellen heidän mahdollisuuttaan palkkatyöhön työmarkkinoilla. Lisäksi mm, on muita tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, miten katsotaan tiettyjen muutosten vaikutuksia, kun muutoksia nyt on tullut myös kuritoimenpiteiden takia. Ajatellaan, mitä valintoja jäsenvaltiossa on tehty ja miten niitä voidaan arvioida, varsinkin ohjausjakson yhteydessä. Meidän varmasti täytyy miettiä, miten tämä saadaan kasaan kompromissin ympärille. Lisäksi on useita tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, miten voitaisiin käyttää EU-varoja kouluttamiseen, tukemiseen ja niin edelleen. Sitten on joukko tarkistuksia, jotka liittyvät myös vähäosaisten asemaan. En tiedä mitä mieltä tästä ollaan. Liittyykö tämä rahasto nyt ihan suoraan tähän, mitä nyt voisin kuvitella, jos yleisesti jotain tällainen sosiaalirahastoa, niin olisi hyvä kuulla selvityksiä ja perusteluja, miksi tässä nämä Tämä vähäosaisten rahasto pitäisi erityisesti ottaa huomioon. Sitten on vielä tarkistuksia, jotka ovat aika yksityiskohtaisia. Ehkä voin hoitaa ne kahdenkeskisesti sen sijaan, että tässä käytetään koko valiokunnan aikaa jonkin lyhenteen kääntämiseksi tai niin edelleen. Mutta todellakin valtaosa, enemmis, valtaosa tarkistuksista ovat hyviä, kehittelevät jo olemassa olevaa tai tuovat jotain uutta. Eli loppuviikkoon mennessä varmasti saan aikaan jo sellaisen mietinnän, joka toivottavasti on rakentavaa. Ymmärrän toki, että FEM-valiokuntakin on nyt päättänyt valmistella lausunnon tästä. Jos tässä valiokunnassa määräaika meni ohi, niin ehkä teille tulee toinen tilaisuus muualla. Mutta ei liian paljon kuitenkaan tarkistuksia pyydän. Olisi kiva kuulla näistä mahdollisista tarkistuksista, jos on ehkä kysymyksiä tullut vastaan. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti Jutta Steinbrück. Birgit Niin, kollegani Birgit Sibel on paraikaa seuraavassa tietoturvaan liittyvää keskustelua siis live-valiokunnassa ja hän toivoi, että minä esittäisin hänen kannanottonsa. Birgitin ja sosiaalidemokraattien nimissä sanoisin, että hoidon saamisen mahdollisuus on perusoikeus, johon ei saa puuttua edes kriisin aikoina, ja kaikilla väestöryhmillä pitää olla yhtäläiset hoidonsaantimahdollisuudet. Hyvin epämiellyttävää on havaita on havaita, että terveydenhuollon saaminen edellyttää jo maksujen suorittamista muun muassa sairaaloissa, jotka monissa jäsenvaltioissa omaa vastuukynnystä lääkkeiden osalta on kasvanut ja se tietenkin hankaloittaa huonommassa asemassa olevien ryhmien tilannetta entisestään. Tällaisten leikkaustoimien pitkäaikaisvaikutukset eivät ole edes aavistettavissa ja Birgit Sippel haluaa korostaa sitä, mitä hän totesi jo edellisessä kokouksessamme, eli että Lambertin mietintöluonnos on erinomainen pohja jatkotyölle. Tarkistukset menevät ihan oikeaan suuntaan, ainakin suurimmalta osalta, ja vahvistavat entisestään mietinnön sanomaa ja Kollega Zippel on sitä mieltä, että näiden tarkistusten kautta varmaan päästään hyvien kompromissien tielle ja hän jää odottamaan tulevaa yhteistyötä tämän erittäin tärkeän aiheen käsittelyn tiimoilta. Hän siis odottaa mielellään mielenkiinnolla tätä keskustelua esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Herra Becker. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset rouva puheenjohtaja saanen sydämellisesti kiittää esittelijää erityisesti tästä yhteistyöilmapiiristä. Mä näin pääsimme varmistamaan sen, että ylimääräisikin ajatuksia otettiin mukaan, mutta samalla keskittyen juuri tähän äh, haavoittuvaisemmassa asemassa olevaan ryhmään. Tietenkin tämä hoitotyö, ja ikäihmisten huomioiminen on keskeisellä sijalla. Mutta en halua korostaa mitään yksittäistä asiaa, kokonaisuutta, koska tämä mietintö on todellakin kokonaisvaltainen ja olen vakuuttunut, että tämän mietinnön kautta luomme erinomaisen pohjan tulevalle jatkotyölle ja sitä jään mielenkiinnolla odottamaan, eli tätä viilausta ja tekstin lopullista luonnostelua. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, kysyisin, haluaako komissio lausua jotain? Ei, ei kukaan, ei tarvetta. No niin, esittelijä uudelleen. Uh, Kiitoksia ihmisille rakentavista kommenteista. Täällä sanottiin, että useimmat tarkistukset menevät samaan suuntaan, ja tottahan se on. Ei täällä millään alueella välttämättä konflikteja ole. Painotuseroja kyllä. ja kysymyksiä, jotka liittyvät stigmoihin, joita yhdistetään tähän. Tämä on yksi asia. Käännön puoleenne kompromissi ideoiden kanssa. Äh, ehkä pääsiäisloman jälkeen en usko, että olette epätoivoisia vielä ensi viikolla kuulemasta, koska äänestyksen on aikaa. Kiitoksia kovasti. Eli tältä pohjalta keskustelemme kompromissitarkistuksista 29. päivä maaliskuuta niin, että jää aikaa niiden laatimiseen sitten kohtaan 14 esityslistalla. Ja puheen vuoron. Ai herra Yrille. Hän korvaa herra Deutschin. Hänhän on meidän esittelijämme ja valmistelijamme. Ja mikrofoni katkesi. Tässä on kyse kolmasen maiden tavaroiden palveluiden pääsystä union sisämarkkinoille ja neuvotteluja tukevat menettelyt liittyen meidän tavaroistamme ja palveluistamme, ja kolmasille maille. Tämä on siis lausunto, joka menee intavaliokuntaan. Ja siinä siellä on Daniel Kaspari esittelijänä kansanpuolueesta. Tässä lausunnossa me olemme nyt tarkastelemassa lausunton luonnosta. Siinä on esitetty kuusi tarkistusta. Herra Ööri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Engem kért meg, hogy... Herra Deutsch joutui palaamaan Saksaan ja niin hän pyysi minua kertomaan kannastaan teille. Hän on laatinut paperin etukäteen ja hän esitti yhteenvedon minulle hänen ehdotuksestaan. Ensiksikin hän haluaa painottaa, että julkiset hankinnat ovat tärkeää tärkeä osa kettyneitä talouksia muuallakin maailmassa. Julkisten hankintojen osuus on 16 prosenttia, Euroopassa Yhdysvalloissa 11 prosenttia, Japanissa 19 prosenttia, Kiinassa 15 prosenttia. Sen määrin, kun luvut ovat luotettavia. Mitä kysymyksessä on merkittävä taloudellinen toiminta – Toisaalta markkinoiden säätely vaihtelee maittain ja alueittain. Mikä on sitten EUn sisämarkkinoiden koko, niin kaikki maat, myös ei-eurooppalaiset, voivat toimia markkinoilla. EU on 85 prosenttisesti avoin, Yhdysvallat 55 prosenttia on avoimuusaste 50 60 miljardia, joten avoimuusprosentti on 32 prosenttia, Japanin avoimuus on 28 prosenttia, joka osoittaa, että maittain ja alueittain avoimuusasteissa on isoja eroja. Kollega Deutsch on perehtynyt komission ehdotukseen ja kannattaa sitä ideaa, että yhteis hankkii keinot, joka auttavat Euroopalla, Euroopan kapakumppaneita avautumaan. Ja nythän EUn ja Yhdysvaltain välillä sopimus on kauppaneuvotteluiden avaamisso, avaamisesta sovittu. Ja jos ne saadaan loppuu, niin siitä tulee planeettamme isoin kapalue. Ja sillä on siis merkittävä ollut vaikutus Euroopan talouskasvuun. Lisäisin myös tähän, että me tarvitsemme kansainvälistä säätelyä. Tällä hetkellä 25 prosenttia Euroopan yritysten toimista liittyvät julkisiin hankintoihin. 31 miljoonaa työpaikkaa on pelissä. Thomas Deutsch arvioi, että on myös tärkeää painottaa julkisten hankintojen sosiaalista merkitystä, joka pitää ottaa huomioon prosessissa kokonaisuudessaan kaikissa vaiheissa. Ja täytyy sosiaaliset kriteerit integroida kokonaisuudessaan täytyy ottaa huomioon ehtoja, jotka takaavat työllisyyden säilyttämisen. Euroopalla täytyy myös olla välineet tasapainon saattamiseksi EUn ja kolmansien maiden välillä. Täytyy myöskin pitää huolta siitä, että että noudatetaan työllisyyssäännöistä, terveysmääräyksistä. Ja täytyy myös kunnioittaa yhteiskunnallisia ja ympäristökriteerejä. Ja tähän esittelen tarkistukset liittyvät työllisyyden säilyttämiseen, työpaikan luomiseen. Ne ovat hänelle erityisen tärkeitä. Tämän siis esitelmä halusi sanoa. Jutta Steinrück. Niin, Birgit Sipel on edelleenkin live-valiokunnassa, joten hänen nimissä toteaisin seuraavaa. Sipelin mukaan komission ehdotus asetukseksi koski kolmansien maiden tavaroiden palvelun pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alueella pitäisi luoda myöskin sellaisen järjestelmän, joka antaa kolmansille maille hyödyn päästä unionin markkinoille, mutta ilman, että he joutuvat itse avaamaan omia markkinoita unionin toimijoille. Mutta eurooppalaiset markkinathan ovat jo käytännössä avoimet. Silloin kun Birgit Sippel tutustui tähän asiakirjaan, niin hän oli tyrmistynyt siitä, että tässä puhutaan yritysten toimintamahdollisuuksista. Kyse ei ole millään tavalla ei viitata sosiaaliseen ulottuvuuteen ja työntekijöiden asemaan. Birgit Sipilä on tyytyväinen esittelijän, anteeksi valmisteli Thomas Deutschin lähestymistapaan. Hän muotoilee tekstin hyvin sosiaalidemokraattisesti, mutta tietenkin työolosuhteet ja muut seikat lyöty lukkoon jo julkisia hankintoja koskevassa lainsäädäntötekstissä, mutta tiettyjä perusasioita täytyy vielä tarkastella. Sosiaalidemokraattien näkökulmasta katsottuna pätee seuraava periaate. Kolmansia maita ei pitäisi paninostaa yksityistämisen tielle, pitäisi itse pystyä päättämään, halutaanko kilpailuttaa joku palvelu. EUlla pitäisi olla mahdollisuus rajoittaa toisen valtion pääsyn omille markkinoille, muun muassa silloin, jos ihmisoikeuksia tai ammattiyhdistysliikkeiden oikeuksia poljetaan. Jos sosiaali- ja muita kriteereitä käyttäen esimerkiksi ilon yleissopimus 94 Eli kolmansia maita ei saa syrjiä esimerkiksi silloin, jos kyse on maasta, joka on erittäin huonosti kehittynyt. Ja mitä tulee sitten arviointeihin, koskien alhaisia kokonaissummia, niin silloin täytyy ottaa huomioon myöskin työlainsäädäntömääräykset ja sosiaaliset määräykset. Birgit Sippel on sitä mieltä, että tämä teksti luo hyvän pohjan jatko työskentelylle ja hän mielenkiinnolla jää odottamaan myöskin yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Ähm, merci. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä taida olla. Herra Kreutzmann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kyse on siis tavaroiden ja palveluiden pääsystä sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla. Minä en ole tyytyväinen tekstiin, koska tässä ei avata molempia markkinoita, vaan johtama johtaa byrokratiaan ja julkisen hankintojen alalla markkinoiden rajaamiseen. Kyse on kauppapolitiikasta. Artiklan 6 mukaisesti palvelun tarjoajia voidaan syrjiä ja minun mielestäni se ei ole omiaan parantamaan komission neuvotteluasetelmaa. Vaarana on enemmänkin se, että kyseiset kolmannen maat ryhtyvät suojelutoimenpiteisiin. Kilpailutuksen avaaminen ei edellytä komission vihreää valaa ja siihen ei voida vedota. Ongelmana on se, että Euroopan unionin toimijat voivat käyttää protektionistisia toimia omien markkinoidensa suojelemiseksi. Jos komissio toimisi artiklan 10 mukaisesti, niin silloin viranomaiset olisivat velvoitettuja sulkemaan kolmansien maiden toimijat tämän kilpailutuksen ulkopuolelle. Kannattaisi käyttää unionissa yhdenmukaista lähestymistapaa komissioon neuvotteluaseman parantamiseksi, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei valita halvinta vaihtoehtoa, vaan että sovelletaan muita kriteereitä. Varsinkin näinä säästöpolitiikan aikoina tämä on suuri ongelma. Lisäksi täytyy muistaa, että vääränlainen lähestymistapa johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen ja hintatason nousemiseen. Lisäksi uuden määräysten käyttö johtaisi suureen työtaakkaan sekä kilpailuttajan puolella että myöskin yritysten puolella. Ja tämä on meidän tavoitteidemme vastaista, koska meidän tarkoituksena on leikata byrokratiaa ja yksinkertaista menettelytapaa. Kilpailuteilla pitäisi olla mahdollisuus tarkastaa ensinnäkin tarjousten alkuperä ja myöskin määräysten noudattaminen. Vaikka hakemus on esitetty artiklan 6 mukaisesti, niin komissiolla on velvollisuus tarkistaa tämä tarjous. Mutta ennen kuin komissio on tehnyt päätöstä, niin tarjouksen tekijä ei voi tietää, onko hänen hakemuksensa hyväksytty ja mitä tulee tapahtumaan. Ja tästäpä syystä täytyisikin varmistaa, että noudatetaan artiklan 10 mukaista toimintamallia. Haluaisin korostaa seuraavaa, että eurooppalaisten yritysten pitää ilmoittaa, mistä kyseiset palvelut ja tuotteet ovat peräisin, varsinkin jos kyse on suurimmalta osin kolmansista maista peräisin olevista työtteistä, niin voi olla, että EU-yritykset eivät voi osallistua tähän kilpailutukseen. Ja en todellakaan tiedä, että onko tämä Euroopan unionin intressien mukaisesti, mukaista. Ongelmana on se, että jos kilpailu vääristyy, niin silloin olemme suurissa ongelmissa. Erityisesti jos joudutaan tarkastelemaan no, lukuisia hyvin, äh, hinnaltaan hyvin alhaisia tarjouksia. Ja haluaisin vielä uudemman kerran toistaa sitä, että on olemassa mahdollisuuksia karsia tällainen epäreilu kilpailu ja epäreilut tarjoukset ja näitä välineitä tulisi käyttää hyväksi. Deutsch vaatii omassa ehdotuksessa, että rikkomustapauksissa ryhdytään vastatoimenpiteisiin. Mutta me tiedämme, että jo al- alkuperäisessä tekstissä asia on hoidettu kuntoon, joten tässä nyt, tällä hetkellä pöydällä olevassa tekstissä tätä asiaa ei tarvitse enää käsitellä. Mitä tulee epäreiluihin tarjouksiin, niin siinä on vaikea tehdä rajaveto näihin niin sanottuihin dumping polkumyyntitarjouksiin, mutta siihenkin voidaan tämän tekstin kautta puuttua. Kiitoksia. Cette fois-ci, ça n'est pas le cas. Onko vielä muita? No ei taida olla. Ehkä herra Piraskomissiosta haluaa jotain sanoa. Vous avez la parole. Olkaa hyvä. Oui, merci madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Muistuttaa esiin teitä ehdotuksen olennaisesta tavoitteesta, ehdotuksen, joka on komission tekemä – ehdotus usein mielle, joskus mielletään keinona sulkea EUn julkisten hankintojen markkinat. Jos tarkastelette vähän lähempää, miten komissio on asetukseen muokannut, niin aivan päinvastoin tässä pyritään julkisten markkinoiden avaamiseen. Erityisesti alle 5 miljoonan kynnyksen ja mitä tulee yli 5 miljoonan euron markkinoihin, komissio on erityisesti asettanut suojalausekkeita niin, että kun tarjousta ajatellaan hylättäväksi, niin on selkeät raamit tälle päätökselle. Nämä markkinat ovat 7 prosenttia kynnyksen yli tällä alueella. Mutta sopimusten arvolla mitaten tämä on 60 prosenttia markkinoista. Eli tässä keskitytään tärkeimpiin markkinoihin. Mutta artiklaan 6 tulee tähän hajatettuun mekanismiin. tarjosta ei voi hylätä kuin vain silloin, kun komissio on tarkastanut, että ehdot on täytetty. Ensimmäinen tapaus on, jossa on joku varauma, joka liittyy kansainvälisiin sopimuksiin, jotka kumppanit ovat tehneet, eli kumppanimme ovat jo hyväksyneet tämän, ja toisekseen mahdollinen tilanne, jossa sopua ei synny, jossa puuttuu merkittävää vastavuoroisuutta. Ja tässä on tällainen todellisuustesti. Tässä on kysymys mu- jostain, joka ylittää syrjivien käytäntö- sääntöjen olemassa olemassa olostava kysymys on, ovatko todelliset olot sellaiset, että syrjintä esiintyy. Eli tämä on erittäin rajoittava. Tämä näkyy sekä artiklassa 6.80 komission ehdotus täytyy lukea oikein. Perustelut mukaan lukien. Toinen tekijä, josta halusin puhua, on, on työllisyysvaliokunnan ehdotuksiin liittyen. Joukko operaattoritakin on todennut saman kuin mikä halusin sanoa, että – sosiaaliset ja ympäristötekijät, niiden huomioon ottaminen on jo perusdirektiivissä mahdollista. Tässä perusdirektiivissä on vaikea avata toista neuvottelukenttää sellaiseen välineeseen liittyen, jolla ei pyritä mitenkään näitä perussääntöjä hylkäämään. Direktiivi täytyy soveltaa. Sosiaalisia ja ympäristötekijöitä täytyy ottaa huomioon direktiivien soveltamisessa. Mutta tässä asetuksessa keskitytään erityisesti olennaisesti kolmansien maiden toimijoiden tarjouksiin, joilla on nyt erityispiirteet, joita astuksessa mainitaan, mutta näin sitten mitenkään vaarantamatta sitä, mitä ympäristö tai sosiaalisista vaatimuksista puhutaan perusdirektiivissä. Ja joista keskustellaan tällä hetkellä nykydirektiivin uudistamiskeskustelujen yhteydessä. Muistutan teitä vain näistä tärkeistä raameista tulevaa keskustelua ne ajatellen. Kiitoksia kovasti. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin herra Öri uudestaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Mielestäni keskustelu on ollut mielenkiintoinen sikäli, että meillä on kovin ristiriitaisia näkemyksiä olemassa tästä. Me toivoimme, että tässä totta kai kunnioitetaan itse kunkin kantia, mutta ei tässä välttämättä ole riistaa esittelijän kantojen kanssa, koska siellä halutaan kaikki kansalliset kriteerit huomioida ympäristön ja sosiaalisten kriteeritkin osalta julkisissa hankinnoissa. Tämä koskee myös epäreilua kilpailua, tämä koskee myös äh, työtosopimuksia, säällistä työtä ja niin edelleen. Kaikki kysymykset liittyvät mitä suurimmassa määrin valiokuntamme toimialaan. Ja tässä halutaan vain vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta direktiivissä. Ja mitä tulee liberaalikollegan puheenvuoroon, niin ei ollut mikään sattumaa, että sanon alussa, että nimenomaan unionin julkisten hankintojen markkinat ovat ne suurimmat. kilpailijoit, ovat paljon protektionistisempia omien markkinoiden osalta. Kyllähän me voimme avata markkinamme, jos hekin avaamat, mutta tarvitaan selkeitä sääntöjä, täsmällisiä sääntöjä, että voidaan unionin markkinoita hallittaa. Siinä on hyvä kanta ollut meidän esittelijällämme. Niin ikään toteaisin, että esittelijä on avoin kuuntelemaan myös teitä, teidän kritiikkiänne ja teidän huomioitanne. Totta kai siitä päästään varmaan yksimielisyyteen myös kompromissitarkistusten avulla. Meidän ryhmämmekin haluaa tukea tätä. Niin, no, riippumatta siitä, mitä komissio on sanonut näistä uudistuksista ja teksteistä, jotka tässä ovat taustalla, niin meidän valiokuntamme saa kyllä tilaisuuden myös Deutschen työn myötä paneutua tähän vielä paremmin. Niinpä määräaika tarkistuksen jättämiselle on 19. huhtikuuta puolelta päivin. Kun Intavaliokuntakin käsitteli sitä vasta marraskuussa, niin tässä aikaa kyllä on. Sitten tästä saa uudelleen puheenvuoron Shava Öri. Nyt hän esittelee toisen lausunnon luonnoksen, jonka Deutsche piti esitellä – se liittyy valiokuntaloitteiseen mietintöön. Ei vaan anteeksi, komission tiedonanto se liittyy. Sitä käsittelee EMI-valiokunta innovointistrategia kestävä kasvua varten biotalousstrategia Euroopalle. Herra Öri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on 2020 strategia ja siinä biotalous on prioriteetti. Se tarjoaa kasvumahdollisuuksia, erityisesti mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseksi. Mistä syystä? kollegamme Deutsch alleviivaa tätä asioiden puolta. Maailman väestö kasvaa nopeasti. Luonnonvarat eivät ole ehtymättömiä. Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa vain pitkällä aikavälillä – Nämä ovat ongelmatiikan eri puolia. Meidän on hyödynnettävä tutkimusta, innovointia. Sen takia hän lausuntoluonnoksessaan erityisesti painottaa sitä, että biotalous voi auttaa näiden ongelmien ratkaisussa. Se voi luoda työpaikkoja – ja se voi auttaa myös maatalouden kehittämisessä. Näin voidaan myös vähentää ympäristön saastumista ja luoda kilpailukykyisiä talouksia. EUn tutkimusohjelman seitsemäs puitaseohjelma ohjelma siis mainitaan myös ja tämä 2020 strategian puitteissa herra Deutsch painottaa myöskin EUn innovointikykyä, tämä on vahvistettava, jotta unioni pystyisi kilpailukykyisiä tuotteita saatamaan markkinoille. Tässä on aika niukkasanainen lausunto, ja mainitsemani tekijät ovat seikat, joita esit- valmistelija haluaa painottaa, ja hän on avoin ehdotuksilleen. Oliko sinulla ehkä? Alejandro Serkas. Kiitos puheenjohtaja. Tässä korvaan Papadopoulos-kollegaani. Hän nyt joutuu olemaan Kyproksessa tänään, hän on omat vastuunsa euroryhmässä, niin totesin sen, mitä hän haluaa sanoa. Ja hän halusi sanoa sen, että tämä toisin valmisteleva lausunto vaikuttaa hyvältä. Myös viittaa siihen, mitä herra Öri totesi, kaikki vaikuttaa johdonmukaiselta, voimme sitä tukea. Mutta on asioita, joita hän ole ottanut esille ja jotka me halusimme ottaa esille. Ennen kaikkea on kyse parista kysymyksestä. Jos ajatellaan muutoksia, niin ei se niin ruususta aina ole ja niin täydellistä. Jo, muutoksissa on aina voittajia, mutta myös häviäjiä. Täytyy muistaa, ketkä tässä häviävät, etteivät jää yksin, vaan on jotain tukea tarjolla. Siksi on mielestäni niin tärkeää, kun on kyse teknisestä vallankumouksesta ja rakennemuutoksesta – että otamme huomioon ne, jotka jäävät tien varteen. Että täytyy ennakoida myös muutoksia. Täytyy myös tässä lausunnossa ottaa esille. Aistamatta heitä jää tien varteen. Niin, että ettei anneta ihan vapaita käsiä myöskin kun ajatellaan vihreitä työpaikkoja, biotaloutta, että sielläkin ettei noin vain sattumanvaraisesti toimita ilman joustoa. Siinä täytyy sosiaalilainsäädännönkin perustekijät säilyttää kuitenkin. Totta kai biotalous on ihan hyvästä, mutta siellä täytyy myös sosiaalinen puoli olla mukana. Meidän ryhmämme kyllä täydentää tätä lausuntoa, jonka Deutsch on valmistellut tarkistuksiin niin, että se on tasapainoisempi näkemykseltään tässä uudessa tilanteessa Euroopassa. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Phil Benjon. Ähm. Niin. Niin, ehkäpä minun pitäisi alkuun kertoa, että minulla on oma lehmä ojassa. Oma yritykseni on biotalousalalla. Tämä on erittäin hyvä teksti. Ehkä siihen voitaisiin jotain lisätä esimerkiksi bioenergiaan liittyen. Kohta kolme ehkäpä. Siihen voitaisiin lisätä jotain samoin kohtaan seitsemän näihin työharjoitteluun aluekehitysrahastovarojen käyttöä, työvoiman, korkeatasoisen työvoiman varmistamiseksi, jonka tietotaitoa voidaan sitten laajalti hyödyntää. Sitten kun katsotaan kohtaa kuusi, siinä viitataan lähinnä tähän ympäristö kustannuspuoleen eikä niinkään työllistyvyyteen, niin silti tämä on hiukan yksipuolinen ja seurata vain biologista monimuotoisuutta, vaikkakin aluekehitysrahastosta ympäristön vaalimiseen tarkoitettujen varojenkin osuus on hyvin suuri. Eli tässä tähän liittyen varmaankin tulen laatimaan oman tarkistukseni, jottei tässä viitattaisi vain ainoastaan biologiseen monimuotoisuuteen. Eli minulla on tietyn verran asiantuntemusta tällä saralla, mutta yritän pitää omien tarkistusteni määrä, määrän kohtuullisena. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. komissiosta. Ehkä joku haluaa jotain sanoa. Ai kyllä, olkaa hyvä. Herra Paul Henri. Kiitos puheenjohtaja. Komissio pitää tervetulleena komission kiinnostusta tiedonantoon. ja meillä on tervetullutta valiokuntanne lausunto. Sosiaalisella teollisella on merkit avainosuus biotaloudessa. Ja mainitsemani tekijät ovat olennainen osa strategian täytäntöönpanoa. Komissio jakaa valiokuntana näkemyksen, että biotalous merkittävästi luo työpaikkoja ja taloudellista kasvua maaseudulla. 23 miljoonaa ihmistä on jo töissä tällä alueella ja se luo mahdollisuuden uusien teollisuuden alojen luomiseksi sellaisia, jotka pohjautuvat uudistuviin äh, luonnonvaroihin ja se voi luottaa uutta vihreää kasvua. Ei ainoastaan maastaloudessa, vaan myöskin jalostusteollisuudessa. Kuten tässä todetaan, uusia taitoja myös yrittäjyyttä tarvitaan usealla tasolla ja koulutuksen avulla niitä voidaan luoda. On myös olennaista, että kuluttajat saavat ajantasaista tietoa kestävistä kulutustottumuksista – joten kuluttaja pyrkii myös antamaan tietoa biotuotteista. Sosiaalinen työpaikka voi luoda läheisempiä suhteita yhteiskunnan ja kuluttajan välillä. Ja voimme tehdä biota- kuluttajista biotalouden omistajia tätä kautta. Maansa rahastoon synergiset vaikutukset voivat katalysoida tätä projektia ja Horisontti 22 20 puitteissa on monia mahdollisuuksia tehdä tutkimustuloksista markkinoitavia tuotteita. Tähän liittyy eh, pk rahoitus, joka on myös olennaista biotalousstrategian eh, täyttämisessä osana Horste 2020 biostrategiaa. Erityisesti biotaloushaasteen budjetti on tässä tärkeää biotalouden haaste ei ainoastaan li, liittyy tuottavuuden kasvuun ja fossiilista polttoaineista irtautumiseen, vaan me se tarjoaa myös enemmän turvallisuutta kansalaisille. Euh, Kiitoksia, herra Öri. Haluatko jotain vielä sanoa? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille. Heidän näkemyksistään ne herra Deutschille. Käsittääkseni suurempaa keskustelua ei tästä käydä. Tässä voidaan harjoittaa vain hyvää yhteistyötä rakentavassa hengessä. Ainakin toivon näin. Piakkoin varmastikin voimme saattaa päätöksen tämän tekstin. Ja varmasti se tyydyttää kaikkia. Ainakin herra Deutschille välitän kaiken sen, mitä täällä kuulin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi on herra George Buckin asia, mutta hän on kyllä jo matkalla. Ihan hetken päästä tulee tänne. Euh, Kiitos. No niin, helpotitte minun tehtävääni jatkon kannalta. Mutta tämä Deutschin lausunto nyt ensin. Määräaika on 26. maaliskuuta kello 17 asti. Envi valiokunta kantaa toukokuussa. Kiitoksia Jules Black täsmällisyydestä. Näin varmastikin luottavasti mielin voimme ruveta käsittelemään hänen kohtaansa kohtaa 16. Siinä me otamme kantaa lausuntoluonnokseen. Siinä on komission ehdotus eri toimielimille aiheena EUn ulkoinen ilmailu politiikka, tulevat haasteet. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Siinä liikennevaliokunta on toimivaltainen. Ja sitten siellä on Marian Jan Marinescu. Herra esitteli, olkaa hyvä. Voitte esitellä lausuntoanne. Si, madame la présidente, je dois, je dois avouer que c'était Kiitos puheenjohtaja. Täytyy myöntää, että tiukolle meni. Puhun Saksaa, johon olen enemmän tottunut. Ilmailuala on tunnetusti erittäin tärkeä talousala EU:ssa, mutta valitettavasti sen potentiaalia ei ole täysimääräisesti käytetty hyväksi. 5,1 miljoonaa ihmistä on töissä ilmailualalla ja 365 miljardia euroa on sen nettovolyymi vuosittain, eli 2,4 prosenttia unionin BKTstä. Ja kun katsotaan komission tiedonantoa, niin 2005 alkaen tai 2005 on kerrottu siitä, miten ilmailuala on kehittynyt uh, ulkosuhteiden alalla ja komissio toteaa, että aimo harppauksin on päästy eteenpäin, mutta asetetut tavoitteet eivät ole vielä tulleet saavutetuiksi. Eli tässä on kulunut jo lähes kahdeksan vuotta ja yksi talouskriisikin on päällä, niin talous ilmapiiri on hankala, joka on vaikuttanut negatiivisesti myöskin ilmailualaan ja synnyttänyt markkinoille uusia haasteita. Nopeimmin kasvavat liiken, ilmailuliikennemarkkinat ovat unionin rajojen ulkopuolella ja tästäpä syystä sisämarkkinoista, ei, sisämarkkinoiden esteistä päästään eroon ja näin voitaisiin investoida ilmailualaan enenevässä määrin. Kuten sanottu, unioni ei saa kampittaa itseään liian tiukoilla puitemääräyksillä, valtiotukimääräyksillä ja erilaisilla veroilla. Meidän täytyy er, päästä eroon näistä esteistä mahdollisimman nopeasti ja meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että lentokenttien turvallisuustaso nousee ja että ilmailualan kustannukset eivät kasva taivaisiin. Näin voidaan varmistaa, että kilpailukyky säilyy. Mehän haluamme työllisyysvaliokuntana keskittyä erityisesti työlainsäädäntökysymyksiin ja kun tehdään sopimuksia kolmansien maiden kanssa, niin silloin me voimme esittää omia arvojamme ja parhaita käytänteitä sekä ympäristöstandardeja, mutta silti markkinoiden avaaminen ei saa johtaa siihen, että korkeat työmarkkinastandardit ja sosiaaliturvamääräykset vesittyisivät. Myönnettäköön, tämä on aika hankalaa rajankäyntiä. Meidän täytyy tukea rehtiä avointa kilpailua varmistaen samalla, että tästä eivät joudu kärsimään eurooppalaiset standardit ja työntekijät. Te tiedätte, että työtäni rajoittaa se, että lyöntejä on tarjolla vain ja ainoastaan 1500. Ja minä tulen esittämään omia tarkistuksiani ja kiitokset myöskin kollegoille osoittamastanne työstä ja tarkistuksista. Tarkistukset on jätettävä 27. päivä mennessä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti Philip Benjon ja sitten Jutta Steinrück. Yes, uh... Kiitos kommenteista esittelijä. Paljon siitä, mitä sanoit, juuri niillä linjoilla, mitä itsekin omaksuisin. Tulee markkinoille pääsyyn ja sisämarkkinoiden liberalisointiin. Tämä on erittäin tärkeää eurooppalainen ilmailualueen olennaista, koska se tekee teollisuudesta kilpailukykyisempää ja myös suhteessa ulkomaailmaan. Olen esittelijän, esittelijän kanssa samaa mieltä, että, että meidän ei pidä säätelyssä rynnätä pienimpään yhteiseen tekijään mitä tulee työllisyyssääntöihin, mutta näin ei uskakseni tapahdukaan. Niin kauan kuin nykylainsäädäntöä oikein sovelletaan, ja siitä pitää pitää huoli. Mitä lainsäädännön muutoksiin tulee, sidosryhmien kuoleminen on välttämätöntä. Mutta voi olla, että siinä kohdassa, missä tähän viitataan, voidaan mennä vähän pitemmälle, mennä vähän pitemmälle kuin haluaisin. Ja saatan tehdä pari tarkistusta siihen liittyen. Meidän pitää myös tarkastella asioiden myönteistä puolta. Ja tarkastella ää, näiden yhteyslentokenttien parempaa kytkemistä ää, takamaihin. Me haluamme luoda työpaikkoja ja haluamme yhteyksiä myös muun maailman kanssa. Me, kun me haluamme tehdä alueista kiinnostavia yrityksille, niin siihen me pyrimme. Eli työllisyyden kannalta on tärkeää, että nämä keskuslentokentät ovat yhteydessä etäisempiin alueisiin, niin että monikansalliset yritykset ovat myös kiinnostuneita – näistä syrjäisimmistä seudusta investointien kannalta. Tarvitaan sitten siihenkin liittyvän tarkistuksen. Äh, Jutta Stenrik. Niin, jos katsotaan näitä George Bachin tarjoamia lukuja, niin ei ihmetytä laisinkaan. Tai sanotaan niin, että sitten näkee, minkälainen merkitys ilmailualalla on Euroopan unionin taloudelle verotuspuolella, mutta myöskin työpaikkojen luomisen ja varmistamisen puolella. Kun katson asiakirjojen lukumäärää, joita me olemme täällä työllisyysvaliokunnassa käsitelleet tai haluaisimme käsitellä, eli ilmailupaketti, huolintapalvelut, työ, aika, joka liittyy lentäjiin ja matkustamohenkilökuntaan. Tavoitteena on sama asia, eli eurooppalaisen ilmailuyritysten kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena pitää olla se, että me vahvistamme eurooppalaisia solmukohtia, jotta lentokentillä kolmansien ö, alihankkijoiden ja muiden tukemisen kautta, ehkäpä myöskin ilmailualan sopimusten kautta se onnistuu, sillä jos eurooppalaisista lentokentistä tulee äh, reittien päätepisteitä, niin silloin menetämme palvelualan työntekijöitä ja olemme joutuneet viime vuosien aikana sanomaan irti 20 000 työntekijää ja olen samaa mieltä George Bachin kanssa siitä, että asioita ei voida hoitaa siten, että kaikki revitään työntekijöiden selkänahasta. Sitä emme missään nimessä voi hyväksyä ja sillä emme kilpailukykyä paranna. Ja on hienoa, että George Bach korostaa juuri sosiaalista ulottuvuutta kohdissa 4, 5 ja 6. Ongelma on toden totta se, että kilpailu on ilmailusektorilla hyvin pirstaloitunut. Silloin kun teemme yhteistyötä Aasian maiden ja muiden kanssa. Silloin kun me yritämme parantaa kilpailukykyämme, niin silloin meidän täytyy panostaa myöskin ympäristöystävälliseen ja sosiaalisesti vastuullisen kasvuun. Jos Pah viittasi alhaisiin EU-tason, anteeksi, EUn ulkopuolisiin alhaisiin palkkoihin, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että me lähdemme tinkimään palkkatasosta sitä kautta emme voi lähteä kilpailemaan, jos katsotaan Arabian alueen suuntaan, niin kaikki tietävät sen oikein hyvin, että me emme millään kykene kilpailemaan sikäläisten yhtiöiden kanssa. Meidän täytyy panostaa muuhun. Meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unionin ulkopuolella toimivat lentoyhtiöt noudattavat ilomääräyksiä, kuten työntekijöiden edustusta, työmarkkinamääräysten noudattamista, työehtosopimusten noudattamista, lepoaikojen noudattamista ja niin poispäin. Sosiaalisia lausekkeita täytyy linkittää ilmailualan sopimuksiin. Me varmaan kaikki olemme hyvin tietoisia tämänhetkisestä pellein hengestä. Meidän on tuettava yrityksiämme, mutta toisaalta meidän valiokuntamme tehtävänä on todellakin suojella myöskin eurooppalaisia työntekijöitä. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä, eipä, eipä, ei. Komissiosta. Rova Boyko, Um... Hyvää päivää, rouva puheenjohtaja, hyvää valmistelija, hyvät valiokunnan jäsenet. Komissio vain tukee suurelta osin kaikkia täällä lausuttua, kuten todettiin, ilmailuala on tärkeä työpaikkojen tarjoaja Euroopassa ja siellä on kasvupotentiaali ja sen täytyy pystyä toimimaan myös kansainvälisesti reilun kilpailun puitteissa. Jos ajatellaan meidän ulkoista politiikkaamme ilmaansa, niin täytyy myös sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset ottaa esille, mutta vakuuta teille, että komissio kyllä puolustaa tasapuolista kilpailua myös yrit, yritystemme kohdalla omilla markkinoillakin. Totta kai tämä on avoin taivas yhtenäisen taivashankkeen ytimessä. Tämä koskee totta kai myös sosiaaliturvapuolta, myös suhteessa ulkopuolelle näitä no, ulkoisiin toimiin ilmailualalla sitten, niin me pyrimme sopimuksissamme ottamaan mukaan myös syrjimättömyysmääräyksiä muun maailman kanssa. ajatella se, että saa lentoja lähtöaikoja tai pääsyn lentokentille. Totta kai naapuruspolitiikassakin halutaan odottaa turvallisuutta, ympäristösuojelua, kuluttajan suojaa, reilua kilpailua, sosiaalisia oikeuksia. Niin ikään täällä on mukana 99 direktiivi, joka liittyy mm, työajan käyttöön liittyvään säädökseen. Tämäkin on otettu mukaan vanapruspolitiikassa viisi kohdassa esityksessä. Ne vahvistaa sen, että neuvotteluvalmistelut huomioivat aina myös työmarkkinoiden osapuolit ja yritykset. Jos naapurivaltio sen hyväksyy, niin voi silloin myös tarkkailijan osallistua neuvotteluihin. Vielä olen iloinen siitä, että lausunnossa on myös ruvettu selvittämään 2004 asetuksen tarkistamista, joka liittyy epäreiluun kilpailuun ja tukiin, joilla saattaa olla haittaa yrittäjillemme. Komission tarkoituksena on miettiä eri vaihtoehtoja, jotta saadaan aika tehokkaampi väline, että voidaan yrityksemme suojella epäreilulta kilpailulta, jos on kyse laittomista tuista tai suosituimmuusjärjestelmästä, jota jotkut maat käyttävät omia yrityksiään kohtaan. Tämä koskee myös kaikkia syrjintää meidän yritystämme kohdalla. Tarvitaan väline, jotta käytetään myös kolmansiin maihin samoin standardein. Nyt olemme valmisteluvaiheessa ja vauhdiskelemme tätä ja totta kai haluamme, että parlamentti on mukana myös tämän asetuksen tarkistamisessa. Vielä haluaisin korostaa sitä, että komissio haluaisi, että kun mietitään eri lausekkeita epäreilun kilpailun osalta, niin siinä otettaisiin mukaan myös kahdenkeskisopimuksen ikään puitteissa, jos niitä tehdään kumppanimaiden kanssa. Tämän työn lisäksi komissio on hyvin aktiivinen myös valmistellessaan koordinaatiotyötä Euroopan unionin puolelta kun ole, nyt ollaan valmistelulla konferenssia. Sitä edestä siis ICAO. Me haluamme, että tästä keskustellaan myös reilun kilpailun näkökulmasta. Pohjoismaat Irlanti on myös saanut tehtäväksi viedä viestiä eteenpäin. Haluamme, että tämä otetaan myös mukaan kaikkiin kahdenkeskin sopimuksiin myös. Haluaisin kiittää. Kiitos. Ja. Alors, euh, monsieur, euh... No niin, herra Back Ja, ich denke, ich denke, dass ich dem nicht viel... No ei, minulla ole varmaankaan hirveästi tähän lisättävää. Kiitokset kollegoille kommenteista. Kiitokset myöskin komissiolle näistä tiedoista koskien tulevia töitä. Eli hienoa on, että työmarkkinaosapuolia aiotaan kuulla ja että parlamenttikin huomioidaan. Joten minä jään mielenkiinnolla odottamaan tulevaa yhteistyötä. Kiitoksia. Innomaista. Eli tarkoitus että on 27. maaliskuuta puolelta päivin, kun liikennevaliokunta ottaa kantaa tähän sitten toukokuussa. Eli aika tässä vielä on työstää ja hyväksyä lausuntomme. Näin olemme hoitaneet työmme tämän iltapäivän osalta. Toivotan hauskaa iltaa ja tapaamme huomenna kello yhdeksän. Ottakaa korttina mukaan.